Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät näistä herrat. Kauniin aurinkoisen viikonlopun jälkeen on mukava nähdä kuitenkin, että olette valmiit täällä istumaan sisätiloissa kanssamme keskustelemassa tärkeistä eurooppalaisista asioista. käynnistämme kokouksen tänään ja huomenna, siis me pidämme tätä palaveria tänään iltapäivällä, huomenna aamulla ja iltapäivällä. Ensin, jos ei kommentteja ole, niin se voidaan pidemmittä puheita hyväksyä. Minun ilmoitukseni sitten kohdassa puheenjohtajan ilmoitukset ensinnäkin energian komitean täysistunto. Se on erittäin tärkeää. Meidän pitäisi kantaa vastuumme tästä kansa- kansainvälisestä yhteistyöstä energiayhteisön sisällä. Neljä ympäröi, ym, ym, Länsi-Balkania ympärö, ympäröivää maata, Länsi-Balkanit, Moldova, Ukraina ja Georgia ja muutama tarkkailija – sitten, koska vuonna 2005 me muodostimme tärkeimmän ja vastuullisemman yhteisön tällaisen oma aloitteellisuuden lähestymistavan takana Tämä energia, energiapoliittinen parlamentaarinen yleiskokous Suomisen ITRE-kokouksen jälkeen 24. huhtikuuta kello 13.30-14.30 välisenä aikana, siis aamupäivän kokouksen jälkeen lounastauolla. APS 3E3. 3E3 e siis tämä energia täysistunto. Itren äh, meppien ja energiayhteisön parlamenttien edustajien kesken on meille siis suunnattu ja energiayhteistyö ähm, maiden osalta. Me on erittäin, pidetään erittäin tärkeänä tätä yhteistyötä meidän kanssa Georgia, Moldova, Ukraina ja näitä, nämä Länsi-Balkanin maat. Jos nyt olette siellä nyt muutaman hetken paikalla, muutaman kymmenen minuutin, puoli tuntia, että, huom- että kaikki nä- näkevät, että mekin olemme aktiivisesti tässä mukana. Äh, tulemme tässä yhteydessä sitten keskustelemaan uudistuvasta energiasta, energiamaksujen tasapuolisesta sääntelystä jatkossa. Tämähän on tärkeää tietenkin energia- ja ilmastokysymysten valossa. Siellä on tarjolla tällainen voileipä lounas. Äh, sitä tarjotaan siis yhden ja puoli kahden välillä sitten. Tai näitä sämpylöitä. Kolme, e, kolme. Ei tarvi nälkään nääntyä, siellä on leipää tarjolla. Olkaa hyvä, olkaa paikalla. Vähintään pari henkilöä per ää, poliittinen ryhmä isommista ryhmistä ja pienistä ryhmistä nyt yksi ainakin. Edellisessä vastaavanlaisessa kokouksessa paikalla oli kaksi Itreesentä. Jerzy Busek ja Rebecca Harms. Ei näyttänyt oikein hyvältä, voitte kuvitella. Koska ihmiset ovat tehneet pitkää taivalta, tuhansia kilo, tuhansien kilometrien päästä äh, olivat matkustaneet todetakseen, että kaksi Euroopan parlamentin jäsentä vaivautui paikalle. Eli käykää nyt näyttämässä naamana siellä edes vaikka muutamaksi minuutiksi. Se antaa sellaisen merkin siitä, että me suhtaudumme asiaan vakavasti, ei sen enempää eikä vähempää. Sitten vielä toinen ilmoitusasia. Euroopan parlamentti ja komissio aikoo pitää, pitää konferenssin digitaalisen tulevaisuuden muovaamista ja siihen liittyvät haasteet päältä äh, parlamentin tiloissa 25. Äh, äh, huhtikuuta 14.30-18.30 välisenä aikana, siis keskiviikkona, keskiviikkoiltapäivällä tuleva, digitaalisen tulevaisuuden muovaaminen Euroopan unionissa. Ja siinä keskustellaan erityisesti siitä, että millä tavalla digitalisaatio voidaan avata kaikille käyttäjille Euroopan unionissa ja sitten myöskin tämä digitalisoitu, digitaalisten markkinoiden yhtenäismarkkinat Euroopan unionin sisällä. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetuloa, tervetuloa että jotkut siellä hym- hymyilevät äh, kohteliaasti. E, eli että tämä kokous ei, ja vielä sen päälle sitten tämä, tämä digitalisaatiokokouskin on listalla sitten seuraavassa esityslistan kohtauksessa 21.–22. helmikuuta 2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Jos ei kokouksen loppuun mennessä tähän ole mitään huomautettavaa, niin katsotaan hyväksytyksi. Kiitoksia kovasti. Esityslistassa mennään äh, kohtaan neljä. Enison äh, äh, perustaminen, EUn kyberturvallisuusviraston sitä koskeva asia. Sen asuu siihen liittyvän asetuksen kumaamista sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifiointia koskeva asetus eri kyberturvallisuus, kyberturvallisuussäädössä. lähdemme sitten kuulemaan tästä mietitön luonnosta. Kollega Angelika Niebler on tässä esittelijänä meillä muutama varjoesittelijäkin on paikalle saapunut. Eli tämä on yksi, yksi yhteisen julkilausuman painopiste, painopistealueista IMKO-valiokunta on säännön 54 mukaisesti mukana tätä laatimassa. Erityisesti sertifiointiasioissa niillä on yhteisvastuu tässä yhteinen vetovastuu kanssamme. Roja voisitteko esitellä mietintöluonnoksenne? Edustaja Niebler, Peterson. Hyvä puheenjohtaja, kiitän eh, teitä hyviä kollegoja. Olen iloinen siitä, että tänään voi istellä mietintöluokseni kyberturvallisuudesta. Eh, haluaisin myöskin kollegoille, jotka ovat ottaneet yhteyttä jo aikaisemmin asiasta, kiittää heidän ajatuksistaan ja odotan mielenkiinnolla keskustelua, jonka me tänään käymme täällä valiokunnassa. Tarkistuksista, sanoisin, että kysymys on niissä kolmesta asiasta. Ensinnäkin Enisan rooli ja valtuutus, eli mikä on tulevaisuudessa kyberturvallisuusvirastomme toimintatapa, miten se suuntautuu toiminnassaan. Toinen keskeinen kysymys liittyy siihen, miten saamme aikaan korkeat standardit kyberturvallisuudessa Euroopan unionissa, miten saamme sen varmistettua. Ja kolmas asia on sitten se, miten, miten kansalaiset voivat käyttää, miten voidaan saada aikaan palveluita kansalaisille, tällaisia verkottuneita palveluita ja tuotteita. Ensinnäkin Enisan rooli ja Enisan tehtävä. Haluaisin voimakkaan poliittisen eurooppalaisen agentuurin, ja tässä syystä minä olen komission ehdotusta tukenut sekä rahoituksen että henkilöstön osalta, että toisaalta Enisaa tulisi vahvistaa ja myöskin antaa sille asianmukainen, rahoitus antaa sille asianmukainen tehtävän anto. Ja olen pyrkinyt Enisan roolia vahvistamaan nimenomaan yhteydessä sen toiminnassa tutkinta- ja sertifiointiviranomaisena. Ja uskon, että tämä ei ole ristiriidassa ajatellen sitä, miten tärkeä rooli on sitten kansallisilla kyberturvallisuusvirastolla, koska meillä on Euroopassa tilanne, että kansalliset virastot monissa jäsenvaltioissa ovat jo hyvin vakiintuneita, toimivat hyvin, mutta myös maita, joissa kyberturvallisuusvirastoja vasta ollaan rakentamassa. Ajattelen etenkin en, tätä direktiiviä, josta me jokin aika sitten keskustelimme täällä valiokunnassa sitten enää direktiiviin, niin tämä voimakas keskus, eurooppalainen virasto, voimakkaat kansalliset virastot ja yhteistyö Enisan ja kansallisten virastojen välillä, sitä tulisi luotailla. Eh, olen tehnyt siihenkin joitakin ehdotuksia. Uskon, että Enisan rooli parhaiten on kuvattavissa voimakkaana operatiivisena yhteistyönä josta Enisa vastaisi. Enisan täytyy hakea asiantuntemusta jäsenvaltiosta, rakentaa tätä laajentaa tätä eh, asiantuntemusta samoin kuin tukea jäsenvaltioita niiden asiantuntemuksen rakentamisen. Täytyy olla tällainen eh, informaatio napa ja Enisalle tämä rooli voisi sopia hyvin ajatellen nimenomaan sitten, miten Euroopan eh, kyberturvallisuutta ja suunnitelmia rakentaa yhdessä kansanvirastojen, teollisuuden, sidosryhmien kanssa – Puhun siis selvästi sen puolesta, että Enisa tässä voisi osaltaan olla siis se, joka vastaisi nimenomaan eurooppalaisen kybersuussuunnitelmien kehittämisestä. Tämä Enisasta, sitten tämä toinen painopiste, joka on myös hyvin tärkeä, miten saamme aikaan korkeat standardit kyberturvallisuudessa, miten saamme ne varmistettua. Mitä minä olen muuttanut komission ensinnäkin soveltamisalaa olen hiukan laajentanut direktiivin osalta Kysymys ei ole pelkästään eh, IT-tuotteista ja palveluista, vaan koko tästä ekojärjestelmästä, siis myös prosesseista, jotka liittyvät, eh, liittyisivät direktiivin soveltamisalaan. Toivon, että kollegat voivat tukea tätä. Toiseksi olen puhunut riski lähtökohtaisesta lähestymistavasta, eli riskien adekvaatti käsittely ja määrittelee myöskin asianmukaisesti turvallisuuden tasot. Ja tämä asian. Tämä tulisi heijastua myöskin näistä eri suunnitelmista, ja olen myöskin pitänyt ehdotuksen, joka minusta on hyvässä, jonka komissio on tehnyt, jossa on kolme tällaista tasoa varmistuksen osalta. Minä olen pyrkinyt näitä hiukan muotoilemaan tiukemmin ja odotan tässäkin mielenkiinnolla kollegojen kommentteja näkevätkö kollegat samalla tavalla tämän asian varmuustasojen osalta. Sitten sertifiointi. Miten tämä saataisiin hoidettua Euroopan tasolla? Se on hyvin vaikea tehtävä. Komissio oli puhunut tällaisen vapaaehtoisuuden puolesta koko sertifioinnissa sekä perustasolla että korkeimmalla varmuustasolla. Minä olen nyt valinnut tällaisen puolivälin tien, joka lähtee siis liikkeen lähestymistavasta, joka perustuu riskeihin. Ja minä odotan mielenkiinnolla, mitä kollegat haluavat tähän sanoa. Siis miten tuotteita, palveluita, mehän puhumme näistä verkottuneista laitteista, miten sitä, miten korkealla tasolla ne ovat yhteydessä toisiinsa, miten tämä liittyy kansalliseen turvallisuuteen, miten voitaisiin saada aikaan velvoittava järjestelmä, joka kuitenkin muiden tasojen osalta olisi vapaaehtoinen ja alimmalle varmuustasolle siitä ehdotin, että tällaisen itsesertifioinnin käyttäminenkin voisi olla mahdollisuus lähtien siitä liikkeelle, että olisi tällaisia lainsäädännöllisiä puitteita. No, tämä on minun ehdotuksiani. Tästä on olemassa hyvin erilaisia näkemyksiä ja odotan keskustelua nyt kollegojen kanssa. Myöskin ajatellen sitten intressejä. Toisaalta me haluamme korkean Äh, turvallisuusstandardit, sen, siihen viittaa sekin, että me haluamme tällaisen sertifiointijärjestelmää, koska, koska muuten se, että koe sitä, että pyritään edes tarjoamaan tällaisia sertifiointeja, mutta mitä PK, pienen keskisuurin palvelujen tarjoajan sanoisin, niin että pitäisi nekin vetää huomioon, Eli ei pitäisi luoda mitään esteitä, lisäesteitä markkinoille pääsemiseen ajatellen palveluita ja tuotteita, mehän puhumme itse asiassa miljoonista, miljardista laitteista, joita tämä eh, ohjelma voisi kattaa. Ja tällaiset eh, pienet yritykset, ennen kuin ne ovat soteuttaneet sertifioinnin, saattaa kestävän liian pitkään. Kompromissini olisi se, että olisi tällainen puolivälintie, hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Sitten vielä katsoin artiklaa 49. Siinä on puhuttu kysymyksestä, miten eurooppalainen ja kansallinen järjestelmä sotuvat toisiinsa. Komissio on ehdottanut sitä, että meillä olisi eurooppalainen järjestelmä ja kansalliset järjestelmät korvattaisiin tällä. Minä katsoin yhteistyötä kansallisten säätelijöiden ja sertifioijien ja eurooppalaisen sertifiointitahon välillä Enisassa ja ehdottelin tällaista hienosäätelyä, miten ja haluan kuulla, miten kollegat sitten arvioivat tämän. Sitten lopuksi vielä mä turvallisuustasot, varmuustasot, eli se miten jäsenvaltiot vedetään mukaan tähän ja teollisuus, tähän itse sertifiointiprosessiin, Kota kaikkiaan teollisuuden sidosryhmien mukaan ottaminen, josta monet ovat puhuneet taustalla, on se, että osastot, jotka yrityksessä vastaavat kyberturvallisuudesta, ovat sellaisia, että niissä on usein satoja työntekijöitä ja Enisassa on 60-80 työntekijä riippuen siitä, miten ne lasketaan. Ja IT-aloilla on usein jopa 800 työntekijää, jotka vastaavat tästä turvallisuuskysymyksistä, joten tämä tietotaito on syytä ottaa huomioon. Ilman teollisuutta, ilman sidosryhmien osallistumista ei saada aikaan näitä varmuustasoja ja niiden määrittelyä, joten on pohdittava sitä, miten vedetään älykkäästi teollisuus mukaan, miten sidotaan jäsenvaltiot tähän. Minun ehdotuksessani on jäsenvaltioiden osalta eh, ehdottu, että heillä on niillä se voimakkaampi mahdollisuus puuttua keskusteluun ja myöskin voisin viitata tiettyyn, torjua, voisivat torjua tiettyjä ohjelmia, olisivat myöskin teosta varten olisivat olemassa tällaiset ad hoc foorumit. Ja sitten kansalaisten luottamus, sinä ehdotan EU-merkintää, herra puheenjohtaja, joka olisi sitouttava, sitova merkintä tuotteisiin. Ota mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos. Thank you very much, madam. Full openness for... Kiitoksia, edustaja. Eli avointa, mielenkiintoista keskustelua kaipaan. SNDstä lähdetään liikkeelle. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Sallikaa minun kiittää siitä, että muistutitte meitä tässä tapahtumasta, jossa Moldova ja muut Länsi-Balkanin maat tulevat olemaan edustettuina. Tämähän on yksi meidän prioriteeteistamme Bulgarian puheenjohtajakaudella. Me Itä-Euroopassa tiedämme erittäin hyvin, kuinka tärkeää on osallistua tällaisiin kokouksiin. Sallikaa minun nyt kiittää edustaja Nibleriä ja onnitella häntä. Hän on tehnyt erittäin hienoa työtä. Me tiedämme, että Saksa haluaa tehdä töitä sen puolesta, että Enisa olisi vahvempi ja toimisi paremmin. Ja olemme sitä mieltä, että edustaja Niblerillä on sama kanta. Komission linja on hyvin vakava. Tehän tiedätte, että 11.23 miljoonaan tuossa ehdotuksessa rahaa kasvatettaisiin rahoitusta, mutta mielestäni me tarvitsemme vielä enemmän rahoitusta. Meillä täytyy olla erilaisia linjauksia. Ensinnäkin Enisan täytyisi olla kyvykäs eri informaation lähteistä tulevia tietoja uhista analysoimaan. Sillä täytyisi olla enemmän teknistä laitteistoa. Ja Enisan pitäisi tehdä koordinaatiotyötä paremmin Euroopan unionissa. Enissa on vastuussa tästä AI piirustuksesta, joka on suunnitelma eri lähteistä tulevien hyökkäyksen torjumiseksi erilaisten sellaisten. Ja kun tätä puitteistoa luodaan, Enisan täytyy voida reagoida eri jäsenmaihin kohta, kohdistuviin iskuihin – mitä sitten Enisan johtajan tulee? Johtajan tulee olla vastuullinen parlamentin edessä ja mielestäni hänet pitäisi erityisasiantuntijana nimettää komission Ranskan ja Singaporen kanttaisissa maissa kyberturvallisuusviraston johtaja on suoraan vastuussa pääministerille. Enisan pitää auttaa meitä pääsemään tiettyjen jäsenmaiden itsekkyydestä yli. Ja mitä tulee sitten sertifiointiprosessiin, haluaisin ehdottaa, että luomme uuden työryhmän. Uskoakseni meillä pitäisi olla työryhmä, jossa eri sidosryhmän myön edustajat, liike-elämän edustajat esimerkiksi osallistuisivat työhön usein. Mielestäni meillä pitäisi olla vapaaehtoinen sertifiointijärjestelmä. Ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia määritelmien suhteen, sillä välillä kyberturvallisuus voi johtaa pelkoihin. Haluaisin tukea IMKO-kollegoiden ehdotusta. Eli sitä, että eri sertifiointi Yksikköjen tulisi valvoa ja tukea heikompia sertifiointiyksikköjä. Enisan täytyy voida valvoa heikompia virastoja ja auttaa luomaan virastoja siellä, missä niitä ei vielä ole. Kiitoksia. Thank you very much, colleague. Kiitokset kollegalle näistä kommenteista. Brzynowski. Seuraavaksi Enäpästä, olkaapa hyvä. Kiitoksia haluaisin äh, kiitellä edustaja Niblerin mietintöä. Mielestäni tämä on erittäin hieno työn pohja valiokunnallemme. Tuen niitä ehdotuksia, jo, joita hän esittää mietintöluonnoksessa, parannusehdotuksia. Enisalla täytyy olla pysyvä mandaatti, että tätä virastoa tulisi vahvistaa henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien osalta, sillä tehän tiedätte, että tästä maailmasta on tulossa hyvin monimutkainen. Ja sanoisinpa, että taistelukentät eivät ole niinkään tarkasti määriteltyjä nykyisin. Taistelukenttä on ennemminkin numerisella, digitaalisella alalla, joka on huolestuttavaa. On hienoa, että kollega mainitsee myöskin eri prosessien sertifiointimallit. Kun tarkastelemme yksityiskohtaisesti näitä malleja, meillä on tiettyjä kysymysmerkkejä, mutta – näistä asioista voimme enemminkin keskustella varjoesittelijöiden kesken. Koordinaatio ja tukirooli Enisalle on aivan selviö. Minulla on vain yksi suuri kysymys koskien tätä operatiivista toimintaa. Uskoakseni tilanne saattaa muuttua melkoisen monimutkaiseksi, jos me annamme Enisalle tällaisen toimivallan. meillä olisi tämän jälkeen tilanne, jossa kansallisesta tietoturvallisuusvirastosta voisi tulla henkilö antamaan komentoja ja todellakin meidän pitäisi selventää että sillä tällähän saattaa aiheuttaa epävarmuutta jäsenmaissa. Ja minulla on jonkin verran ähm, tämän kriittisen rajat ylittävän infrastruktuurin infrastruktuurin osalta kysymyksiä. Tämä saattaa aiheuttaa vaikeitakin keskusteluja uskoakseni. Ja olemme sitä mieltä, että ei niissä on tulisi valvoa kyberturvallisuuden alan kansallista koulutusta. Kuten kollega totesi nyt, tällä hetkellä eri jäsenmaissa tilanteet ovat hyvin moninaisia, on hyvin valmistautuneita jäsenmaita ja sellaisia, joilla ei ole juurikaan kokemusta, joten tätä tilannetta tulisi tasapainottaa. Mitä sitten tulee sertifiointeihin? Ajatellen sitä, mitä esittelijä mainitsi, me tukisimme puitteistoa, jossa sertifiointi olisi täysin vapaaehtoinen. Ymmärrän, että esittelijä pohjaa tässä riskianalyysiin, mutta ehkäpä meidän tulisi huomata, että että riskejä aliarvioidaan usein eri alueilla Euroopan unionissa ja tässä monet arviot eivät pohjaakaan riskien tieteelliseen arvioon, kuten Yhdysvalloissa tapahtuu. Meidän tulisi tehdä tuollainen riskianalyysi, jos tämä analyysi osoittaa, että infrastruktuuri on todellisessa vaarassa, meidän täytyy nostaa valppautta. Me tuemme ajatusta siitä, että meillä olisi tämän tarkistuksen 47 mukainen ryhmä, mutta emme tiedä mihin tämä ryhmä liitettäisiin. Meillähän on olemassa jo pysyvä työryhmä, joten meidän pitäisi pohtia sitä, mihin tällainen foorumi tai uusi ryhmä sijoitettaisiin. Ja meidän täytyy tasapainottaa erilaisia vakuustasoja. Uskoakseni, että uskoakseni vakuustasojen ei tulisi olla liian tiukasti kuvailtuja, sillä tällä alalla maailma muuttuu hyvin nopeasti ja meidän pitäisi säilyttää jonkin verran joustavuutta, jonkin verran liikkumavaraa. Se tulee olemaan tarpeen myöhemmin. Meillä on tällaista kokemusta jo. Me voisimme horisontaalisen määritelmän muotoilla myöhemmin. Ja meidän täytyy taata myöskin johdonmukaisuus eurooppalaisella tasolla tämä liittyy koko järjestelmään. Tällä hetkellä sehän on hyvin epätasapainoinen, niin olen samaa mieltä siitä, että nämä prosessit pitäisi määritellä tarkkaan. Jälleen kerran haluaisin kiittää tästä mietinnöstä, se on erittäin hienoa työtä, kiitoksia. Kiitoksia kovasti, kiitos. No niin, seuraava, seuraavaksi edustaja Pelitetska Aldan puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin halusin kiittää edustaja Nibleriä. Tästä eh, minä ole, en, ole, en oikein ole tottunut siihen, että esittelee heti tässä lähtöviivoilla nakkaa kaiken mahdollisen päin naamaa, ikään kuin sanon, näin voisi sanoa, haluaisin kiinnittää huomiota pariin se avoin seik, avainseikkaan, jos joiden, joiden tiimalta sitten tulee muutosehdotuksia tekemään. Noin yleisesti ottaen Enisan kokonaisuutta ajatellen esittelen linja on aika asiallinen kaiken kaikkiaan, eli että meidän tässä lähdetään mitään vallankumousta tekemään, vaan äh, pyritään saamaan tällainen vahva, asiantunteva, vakaa, pysyvä virasto muodostamaan, joka, jolla on sitten kaikki resurssit käytössään. Kysymys nyt siitä, että kannattaisiko tässä yhteydessä mm, Ähm, mietinnössä lähteä sitten äh, kauheasti luotaamaan Enisan tulevaisuutta pitkälle koko Enisan järjestel, järjestelmä, systeemi näin sanokseni, on varmaan kahden vuoden kuluttua ihan toisen näköinen kuin tänä päivänä. Eli kannattaisi kenties jo sellainen tarkastelun äh, lausuma ottaa, jossa ei vielä sitten todettaisi jatkosta sen kummempaa. Katsotaan sitten sitä, mitä aika tuo tullessaan. Tietenkin kunnianhimo pitää olla, mutta katsoa, että, että tässä on jonkinlaista omaa dynamiikkaa sitten tästä viraston taholta jatkoa ajatellen. Mitä sen roolin sinänsä tulee, niin minusta tämä ehdotus on aika lähellä meidän näkemyksiämme. Muutama muu seikka vielä. Sitten mitä tähän äh, näihin äh, vakuutuksiin tulee, arviointeihin tulee, siinä vaaditaan tietenkin jonkinlainen selkeä ohje, ohjeisto, koska tässä esittelijä on nyt esittänyt tätä, äh, tätä korkeaa turvallisuuden tasoa, joka saattaa sitten jo ehkä sitten hipoa tätä kansallisen turvallisuuden toimivalaa, joka oli sitten jo tämän viraston toimivallan ulkopuolella. Kannattaa nyt sitten seurata, mitä tällä tavalla päästään tässä asiassa eteenpäin. On hyvä, että edustaja Nibler on tätä institutionaalista rakennettakin vähän pohdiskellut, vaikkakin saattaa olla tarvetta lähentää meidän kantojamme tässä yhteydessä hyvä tietysti, että ISM-maan ja maiden mukana olla he, niiden eh, virastojen rooli tässä, alan toimijoiden ja eh, valmistajien ja kuluttajien eh, yhteinen yhteinen tavoite. Kaikkihan haluavat tietysti kantaa kortensa kekoon tässä, mutta kun ajatellaan virastoa ja sen toimintaa, niin kannattaa miettiä tarkkaan roolitusta, roolitusta siinä, kuka mitäkin tekee, ja minkälaisia järjestelmiä sitten lähdetään toteuttamaan. Tässä voitaisiin mennä hiukan pidemmällekin kuin mitä komissio on ehdottanut. Siltä, muilta osin no tietenkin aika varo, varoen etäisin sitten e-, etenisin tässä kuluttajien ja valmistajien välisten yhteistyöelinten luomista. Se on aika raskas soutusta, mutta tältä osin on kyllä valmis tekemään tarkentavia ehdotuksia Äh, äh, jatkossa äh, varmaan sitten voidaan hiukan tarkemmin tarkastella näitä näkemyksiämme, niin kyllä siitä sitten varmaan yhteinen punainen lanka löytyy. Mitä sitten tulee näihin tuote ilmoituksiin, siinä olemme varmaan myöskin samoilla linjoilla joitakin täs, täsmäntäviä ehdotuksia voisin siitäkin esittää viimeinen huomio. Eli näistä vapaaehtoisuus joka äh, on enemmänkin kuin nämä muut. Tämä on varmaankin keskustelun no, alainen kysymys. Äh, edustaja äh, Nibler pyrkii tällaisen hybridi, noin lainausmerkeissä, mitä hän tässä ehdot, ehdottaa. Joko sitten on vapaaehtoinen tai pakollinen tai jonkinlainen muunlainen yhdistelmä. Minusta kannattaisi pitää tässä vapaaehtoisuudessa, kun näitä sertifiointeja tehdään. Puheenjohtaja, lopettelen tästä. Meillä on koko joukko asioita vielä keskustelun keskustelun kohteena tulevaisuudessa. Muutosehdotuksiakin varmaan tulee meiltä tukku, mutta, mutta kyllä varmaankin päästään samalle sivulle. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Tämä on oikein hyvä. Puheenjohtaja kiittää puheenvuorosta. Ja sitten sitten muita puheenvuoropyyntöjä. Ole hyvä. First of all, thank you very much Angelica for excellent... Paljon kiitoksia Angelika tästä erittäin hienosta mietinnöstä. Tämähän ei ollut helppoa, mutta uskoakseni mietintö on tasapainoinen. Meidän pitäisi pohtia sitä, kuinka tästä tehdään paljon täsmällisempi ja suunnatumpi tietyissä asioissa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin niissä voisi tukea yleistä kyberturvallisuusymmärrystä erilaisten suuren yleisön ja muiden tahojen edustajien parissa. Tätä, tässä yhteydessä Enisaa pitäisi tukea mahdollisimman paljon. Toisaalta mielestäni tämä täytyy olla selvää. Enisan rooli tulisi olla selvillä päätöksenteossa ja sertifiointijärjestelmässä ja myöskin muissa sertifiointikysymyksissä. Jos me haluamme vahvan enisän, meidän täytyy antaa sille vahvat välineet sertifiointijärjestelmässä. Tämähän on aivan avainkysymys asiakirjassa. Toisekseen uskoakseni, kuten komissio ehdotti ja kuten Angelikan mietinnössä ehdotetaan, meidän täytyy tukea teollisuuden mukaanottamista tähän sertifiointiprosessiin. Mielestäni pitäisi olla paljon selvempää, että pysyji, pysyvien sidosryhmien edustajaryhmä olisi mukana. Minä olen sitä mieltä, että tästä pitäisi tehdä paljon laajempaa työtä esimerkiksi myös kuluttajille, jos me haluamme jonkinlaisen pysyvän asiantuntijaryhmän, tämän pysyvän sidosryhmä edustuksen myötä ja meidän pitäisi myöskin antaa sertifiointimalleissa sananvaltaa ryhmälle ja myöskin antaa Enisalle mahdollisuus määritellä näitä prosesseja. Mielestäni kaikki pitäisi olla selvää. Ja tämä olisi lähennä, lähellä sellaista käsitystä tilanteesta, jossa mitään yhtä ratkaisua kaikille ei ole. Tämähän ei ole mahdollista. Meidän täytyy tehdä tapauskohtaisesti töitä ja meidän täytyy pohjata paljon enemmän teollisuuden varaan – tässä kontekstissa tulee olemaan selvää, että me tarvitsemme eri tasoilla sertifikaatteja. Kun puhumme korkeasta tasosta, olen sitä mieltä myös, että meidän täytyy pohtia, minkä tulisi olla pakollista. Mutta olen kuitenkin myöskin varovainen, sillä paljon vaatimuksia on, mutta haluaisin johdanto-osaan tällaisen tiekartan ähm, pakollisen sertifioinnin osalta. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Uh... Kiitos. Ja kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille, jotka ovat myöskin tarttuneet hyvin tärkeisiin kysymyksiin tässä mietinnössä. Niin, tarkistus, jotka koskevat komission ehdotusta viitaten sehän turvallisuuteen suunnittelun kautta eli Security by Design, joka on hyvin tärkeä osa elementti tehtyä työtä. Kysymys on pelkästään lopputuotteista ja palveluista, joiden pitäisi olla sertifioituja, vaan itse tämän suunnittelun ja kehittelyn, se on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeää. Tärkeää on myös tänne arvioiden sertifiointien kustannukset PK-yrityksille ja miten ne voidaan saada toimimaan, ajattelee jonkinlaista arviointia pk-yritysten osalta tässä prosessissa. Sitten mikä on kyberturvallisuuden alue? Sehän voi koskettaa yksittäisiä talouksia tai kriittisen tärkeää infrastruktuuria, siis tällä välillä jossakin, joten työtä on tehty, on muualla on nostanut, että on tärkeää tehdä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tämä voisi olla tärkeää ensialle. Tähän sertifioinnin tarkoituksena on tietysti lisätä luottamusta. Tämä on tervetullutta, mutta on myöskin potentiaalinen riski, joka merkitsee siis sitä, että sertifiointi voi johtaa piittaamattomuuteen. Emme halua, että kuljettajat ovat turvassa vain siksi, että jokin tuote on korkealla varmuustasolla, vaikka voi olla tällaista haavoittuvuutta, voi joka nousta tulla esille tämän sertifiointiprosessin jälkeen. Ajatellaanpa vaikka vaaroja, jotka liittyvät yhteyksiin, jotka voivat johtaa sitten, niin kuin sanoin, siihen, että tulee uusia haavoittuvia kohteita, jotenka eh, tämäkin on syytä ottaa huomioon. Ja sitten tarkistukset, jotka liittyvät siihen, että miten tärkeää on puuttua tällaiseen kyberalan lukutaidottomuuteen, joka liittyy myöskin tähän varmuustasoon. Joten ei paljon muuta lisättävää. Kiitos. Kiitos tässä. Seuraavaksi edustaja Rostetta. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Angelikaa esittelijämme, joka on tehnyt erittäin hienoa työtä asiasta, joka on erityisen tärkeä. Meidän täytyy todellakin äh, aivan ehdottomasti vahvistaa Enisan roolia niin, että siitä tulee todellinen eurooppalainen viitevirasto kyberturvallisuuden alalla. Se on hyvin tärkeää vahvistaa Enisan asiantuntijuutta, jotta, vois, jotta se voisi vastustaa kyberhyökkäyksiä tehokkaammin. Ja tämän lisäksi me tarvitsemme aivan selvästi tiedottamista tähän asiaan liittyen ympäri Euroopan unionin myöskin suuren yleisön parissa. Enisan mandaatti oli aivan liian epäselkeä alun perin ja nyt on mahdollisuus selventää asioita. Kaikki puhuivat lähestulkoon tässä nyt sertifioinneista, sertifiointitasoista. Mielestäni tämä täytyy muokata tilanteeseen, sillä sektorikohtaisesti ja tuotekohtaisesti riskit eivät ole samoja. Pakollinen sertifiointi, joka olisi automaattinen ja yleinen, loisi vahvaa hallinnollista taakkaa, mutta se, että me yhdistäisimme sähköverkostoa, lentokenttöä ja niin edespäin. Tässähän on hyvin erilaisia tarpeita. Olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla enemmänkin riskien mukaan monta eri tasoa, toimia, mitä tulee kaikkein suurimpaan riskitasoon. Toivoisin, että tehokkuustestejä lisättäisiin järjestelmää, että voisimme testata turvallisuutta järjest- jonkin tuotteen tai järjestelmän tai palvelun kohdalla. Hyökkäykset voivat olla hyvin älykkäitä. Jos me emme tällaisia testejä tee, on hyvin vaikea arvioida, onko järjestelmämme haavoittuvainen. Eli johtopäätöksenä meidän täytyy kaikenlainen kyberturvallisuuden murentuminen estää ja päinvastoin meidän täytyy yllyttää jäsenmaita niitä, jotka ovat hiukan jäljessä ottaa kiinni, niitä, jotka ovat aivan etulinjassa. Joka tapauksessa tullut esittelijälle. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos tästä. Sitten edustaja Lopes Pimeo. Kiitos puheenjohtaja kollegani Marissa Matias ei valitettavasti voi olla paikalla tänään iltapäivällä ja hän pyysi, että minä esittäisin kysymykset hänen nimissään ja ryhmän nimissä. Ensinnäkin, mitä tulee Ennissaan, tuemme sitä, että lisättäisiin viraston operatiivista toimintakykyä, jonka toivellaan täytyy Euroopan tasolla kattaa kaikki, mikä liittyy kyberturvallisuuteen. Meidän täytyy pystyä vastaamaan nopeasti ja koordinoidusti mahdollisiin kyberhyökkäyksiin jotka voivat tapahtua eurooppalaisella alueella. Ja tässä Enisan täytyy voida antaa kapasiteettia ja antaa tukea jäsenvaltioille tällaisten tapahtumien estämisessä ja hoitamisessa. Katsomme siksi, että tämän eh, myöskin kapasiteettia täytyy vakiinnuttaa myös jäsenvaltioissa. On katsottava tarkkaan, minkälaista väylää kuljemme niin, että eh, me emme unohda tällaista valvonta- ja jotka voisivat vaarantaa meidän yksilön vapauksiamme, jotka voisivat vaarantaa yksityisyyden. On vältettävä houkut, sitä houkutuvuutta, joka liittyy siihen käytäisiin pellon politiikkaa kansalaisia vastaan, joka yhä enemmän tuntuu tunkeutuvan meidän yksityisille alueellemme. Mitä tulee itse seurifiointiin Euroopan tasolla kyberturvallisuuden alueelta, olemme sen puolesta, että järjestelmä luodaan jonka kautta voidaan intervioida se, mitkä tuotteet ovat turvallisia tai eivät ole sitä kyberturvallisuuden alta. Pitää myöskin ottaa huomioon alaikäisten tilanne. Denisan tulee harjoittaa yhteistyötä, mitä tulee näiden tuotteiden tuottajiin ja levittäjiin ja myöskin että yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, kuluttajärjestöjen kanssa, pienten ja keskusten yritysten kanssa, yritysten kanssa, niin että myöskin on mukana prosesseissa, on täytyy olla avoimia, julkisia ja osallistavia. On luotava sertifioidin malli, joka on pakollinen ennen kaikkea sellaisille tuotteille, joihin kos- joita koskee keski- tai korkeatason riski, mutta myöskin muille tuotteille, joita voidaan taata, niin turvallisuus tarvitsee siis tukea tällaisille vähimmäisvaatimukselle, niiden puitteille, jotka eh, näiden tuotteiden täytyy täyttää Euroopan alue. Tässä mielessä tärkeintä on nimenomaan käyttäjien eh, suojelu, joka on tärkeää jokaisessa tapauksessa. Tämän mukaisia tarkistuksia me tulemme tekemään. Kiitos. Thank you. Kiitos tästä. Se oli Gwen virallinenkin kanta poliittisena ryhmänä. Kiitos siitä. Edustaja ja Edward Martin on seuraavaksi tila. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle työstä, jota hän on tehnyt. En nyt halua toistaa sitä, mitä monet kollegat ovat jo sanoneet. Yksinkertaisesti haluaisin käsitellä tässä kahta mielestäni tärkeää seikkaa meidän täytyy pohtia, mikä on se hinta, jonka me olemme valmiita maksamaan korkean tason turvallisuudessa. Tietenkin tässä ymmärrän, että tasoja on useita ja on hämmästyttävää, että komissio on luotellut että meillä on eh, nyt taso yksi, joka on parempi kuin kaksi ja eh, niin edespäin, mutta tämähän ei selitä meille juuri mitään. Olisin halunnut hiukan enemmän yksityiskohtia, hiukan enemmän selvennystä tai teknistä selkeyttä. Tässä nyt ei ole kovinkaan ymmärrettävä malli. Meidän pitää tähdätä mielestäni kaikkein korkeimpaan turvallisuuden tasoon ja meillä on ähm, maita, jotka ovat hyvin pitkällä. Ymmärrän myöskin, että on sellaisia aloja, joilla emme tarvitse ihan äh, valtavan korkeaa turvallisuustasoa jatkuvasti, olkoon niin. Mutta tässä, kuten äh, edustaja Grostet totesi, on hänen kanssaan samaa mieltä, meidän täytyy todellisissa tilanteissa testata sertifiointeja todellisissa tilanteissa niin, että voimme nostaa turvatasoa mahdollisimman ylös, jotta voimme olla varmoja, että tuo on aivan ehdottoman korkein turvallisuuden taso. Ja mitä sitten tulee näihin alempiin tasoihin, joilla voidaan tehdä ehkäpä hiukan vähemmän turvatoimia tai itse autosertifiointeja harjoittaa. Enpä tiedä kyllä, rauhoittaisiko tämä asiakkaita tuskinpa. Ja sen lisäksi tämä uhkaisi turvallisuutta myöskin PK-yrityksien joukossa. Uskon, että tällainen turvallisuuspuute olisi paljon kalliimpaa kuin sertifiointi meidän täytyy pohtia sitä, kuinka paljon olemme valmiita uhraamaan kyberturvallisuuden turvallisuuden eteen. Ja jos me haluamme tämmöistä low cost kyberturvallisuutta, tässä täytyy todeta, että kiinalaiset kyllä meidät pystyvät hakkaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Kumpula Nasri. Uh, Kiitos. Näyttää siltä, että esittelijät ja varjoesittelijät ovat ihan ajan tasalla. Mu- muutama asia, jonka haluaisin nostaa Eh, pöydällä. Tästä tämä äh, aloitettiin keskustelua tästä koko vaalikausi tästä eh, digitaalisten eh, sisämarkkinoista ja sitä haluaisimme edesauttaa digitaalisen teollisuuden, digitaalisen teollisuuden kasvua ja voimistamista Euroopassa. Siksi sinne, sille kannattaa sitten luoda hyvät ja tukevat vakaat markkinat myöskin, niin etteivät jäsenmaat sitten omalla soolollaan sitä häiritse. Mutta samaan syssyn haluaisin kuitenkin ymmärtää ne huolet, että jos me tot, määräämme jotakin tekniikkaan liittyvää standardointia, ja niin silloin se sitten tyrehdyttää taas innovaatiot, koska paitsi että, äh, äh, että tietysti rikolliset, myöskin muut, jotka ovat tässä tätä äh, kyberturvallisuutta pyrkineet, pyrkineet vahvistamaan, ovat tietenkin siinä kehityksen kärjessä haluaa verota kaikkiin yrityksiin, jotka näitä tuotteita valmistavat, edellyttämään samaan aikaan sitten eh, enemmän tietoa eh, kuluttajille. Eli tällainen riski perusteisesti riskiarvioinnin perusteella eh, voidaan tätä ongelmaa lähestyä. Se on aika hyvä pohja meidän lainsäädännölle. Kiitos ja onnea matkaan. Very much. Kiitos tästä teidän, teidän kommenteista. Euroopan komission edustaja DG eh, Connectista, eh, digitaali eh, yhteiskunnan edustaja Minas Manu on seuraavaksi äänessä. Ja sitten saman tien tervetuloa komission varapuheenjohtaja herra Jyrki Katainen tänne saliin. Ja kiitoksia, että pääsitte paikalle tässä juuri keskustelumme loppumetreillä. Tämä on ollut hyvin kiinnostavaa. Tässä puhutaan kyberturvallisuudesta ja Enisan tulevaisuudessa. Nyt sitten ääneen pääsee Euroopan komission edustaja. Olkaa hyvä. Ja, ja sen jälkeen vielä esittelijä saa loppupuheenvuoron. Ja sitten palaamme teidän asioihin, herra Katainen. Komissio edustaa, olkaa hyvä. Kiitos tästä elegantista johdannosta ja tästä paineesta, joka nyt minun hiukan tässä kohdistuu, niin myös äh, varapuheenjohtaja Katanen on vastuussa näistä asioista. Hän on tietoinen meidän linjasta. Mä haluaisin kiittää siitä, että saimme puheenvuoron. Kiitos äh, näistä kohteellisuuksista, joita on esitetty, jotka koskevat komission työtä. Ja kiitos tästä mietinnöstä, joka on tehty, joka lisää arvoa siihen ehdotukselle, jonka komissio on tehnyt. Mitä tulee sitten Enisan tehtäviin, näemme, että mietintö vahvistaa komission ehdotuksia ja yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että se on samassa hengessä tehty ja pidämme hyvänä tehtyä työtä. Mitä tulee sitten sertifiointiin, asiat ovat hiukan haastavampia. Me nimittäin näemme, että on hyvin rehellinen pyrkimys esityksessä, esit, esityksessä muut, edistää tätä vapaaehtoista järjestelmää. Haluaisin kuitenkin tarttua kahteen kysymykseen, jotka olisivat esille jäsenten puheenvuoroissa. Ensinnäkin jäsenvaltioiden rooli. Tässä esityksessä jäsenvaltio on tietysti erittäin tärkeä rooli. Ne ovat osa tätä uutta ryhmää, jonka tarkoitus on olla täysin vastaamassa koordinoinnista enisen osalta kaikissa ohjelmissa, joita tämä ehdotus pitäisi sisällään. Näemme ongelmaa siinä, että lisättäisiin tällainen hyväksynnän taso ennen kuin jotakin äh, projektia arvioidaan, voi, kostaa aika, voi maksaa aikaa, mutta myöskin resursseja jäsenvaltiossa. Ja, ja ajatellen sitä ehdotusta myöskin, kun me teemme siihen verrattuna ottaisin askel taaksepäin, sillä joka tapauksessa kaikki hanke pitää hyväksyä ennen kuin sitä toteuttaa, eli joka tapauksessa jäsenvaltioiden täytyy olla mukana hyväksymisen joten tämä hyväksynnän taso on mukana tässä menettelyssä. Se, että on muodollinen hyväksyntä ennen kuin arviointi on tehnyt, se merkitsee sitä, että se maksaa yhden vuoden, mikä lykkäisi vuodella näiden suunnitelmien tuloa markkinoille ja myöskin sitä lisäisi kustannuksia, jotka liittyvät tähän arviointiin. Mitä tulee sitten sidosryhmien rooliin? Pysyvät sidosryhmät, niiden ryhmä on ryhmä, jota, jonka esittää johtaja nykyisen sääntöjen mukaisesti, jotka ovat kyber- turvallisuusasetusehdotuksessa, joten hän valitsee henkilökohtaisesti ne ihmiset, jotka sitten hallintoneuvosto hyväksyy. Minusta olisi aika vaikeaa, jos näillä henkilöillä olisi vastuu, asiantuntemusta kaikista eri kysymyksistä, eli sitä varten on olemassa näitä ad hoc asiantuntijaryhmiä, ja tätä kautta pyrimme selvittämään sen, että mekin otamme huomioon sen, että voidaan esittää tällaisia ad hoc ryhmiä, silloin, kun on kysymys erityisistä ulottuvuuksista, jossa vaaditaan erityistä eurooppalaista osaamista. Sitten asia, voi vaikuttaa myöskin meidän esityksemme vaikuttavuuteen, on se, miten eh, tämä ryhmä hyväksyy kaikki yksittäiset hankkeet. Tämä voisi vaikuttaa eh, säädösympäristöön. Siis jos tämä hyväksy tapahtuu ennen kuin asiasta on päätetty Euroopan jäsenvaltioissa, mikä on myöskin asia, jota on syytä tarkastella – ja miten vetää mukaan sidosryhmät, mutta missä roolissa. Nämä ovat siis tällaisia yleisiä ajatuksia. Näyttää siltä, olen käyttänyt puheenvuoron, niin varatun ajan, vaikka minulla on vielä enemmän aikaa Niin... No siis nämä ovat olennaisimmat, merkittävimmät kysymykset. Mutta vielä yksi sana. Jos me lisäämme tehtäviä enisalle, jotka liittyvät sertifiointiin, meidän ei pitäisi sitä unohtaa lisätä myöskin resursseja. Tässä vaiheessa olemme ehdottaneet vain kymmentä lisähenkilöä ja mitä tulee itse selvitykseen ilmoituksen eri hankkeissa, tämä siis merkitsee voimia, äh, lisävoimia, äh, edeltä lisävoimia virastolta, joka on aika pieni. Jos me katsomme tätä äh, verkkoturvallisuusdirektiiviä, niin siinä jo annettiin paljon tehtäviä virastolle ja se on aiheuttanut heille paljon työtaakkaa. Joten tässäkin pitäisi vahvistaa se, että jokaista tehtävää varten on olemassa myöskin sen hoitavat ihmiset. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Teidän kommenttina ovat, ovat tietenkin erittäin tärkeitä tietenkin teidän kantanne muutenkin sitten esittelijän ja varjoesittelijän kannalta ovat tietenkin huomioon otettavat. Sitten edustaja Niivel Ropuistovelta, kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Herra komission varapuheenjohtaja, arvoisat kollegat, kiitokset hyvin kattavasta keskustelusta, monista kommenteista. Tässä on vielä yksityiskohtia hiottavana kosalti jatkossa. Ja myöskin Vivaro-esittelyjen kanssa äh, äh, voimme äh, joudumme todennäköisesti vielä jatkamaan keskustelua tiivistin, mikä onkin hyvä. En halua tässä näihin palata oman kysymyksiin vielä. Nämä ovat kaikkien kommentit olleet, olleet erittäin hyödyllisiä ja teen niistä yhteenvedon ja jään sitten odottamaan teidän muutosehdotuksia, joiden perusteelta voimme varmaankin sitten eh, ehkä sopia tai olla sopimatta eh, eh, kompromisseista, näistä yksityiskohdat ovat asia erikseen, kontekstissa tämän, tämän perus päätökset pitää tehdä, onko tämä sitten tällaisen vapaaehtoisuuden itsearvioinnin perusteella mm, tapahtuvaa vai muuten. Kaikki liittyy tietenkin kaikkeen missä vaiheessa tehdään äh, päätökset ja millä tavalla jäsenmaat ovat mukana. Tämä on aika paljon vielä avoimia kysymyksiä. Niistä löytyy sitten varmasti antia seuraaviin keskusteluihin varmaan varmaan kaikkien etujen mukaista, että todellakin pyrimme saamaan tehokkaan toimivan järjestelmän aikaiseksi. Ja, ja kuten sanottu, tässä monet ovat korostaneet, että tässä pitää olla niin kuin tällaisessa eurooppalaisessa hengessä liikkeellä kaiken kaikkiaan. Mutta näihin palataan. Kiitoksia. Thank you. Kiitos kovasti esittelijälle tästä minusta ei tässä nyt ollut niin paljon ristivetoa kuin kenties olitte odottanut, eli tämä on kannustava äh, signaali teille, mutta tietysti äh, varjoesittelyiden ja muiden kollegoiden äh, kanssa käytävä jatkokeskustelu on tärkeä. Muutosesitysten niin jättämisten takaraja on 26. tätä kuuta torstaina, siis tämän, tämän viikon torstaina puolelta päivin kello 12. Aivan olennainen asia. Ja sitten 19. päivä kesäkuuta äänestys meidän valiokunnassamme. Eli tiukka, tiukka, vaativa aikataulu. Kaikkea parasta tässä on tämä tärkeän asian hoidamisessa. Sitten esityslistalla eteenpäin kohtaan viisi. Tervetuloa varapuheenjohtaja Jyrki Katainen jälleen kerran äh, valiokuntaamme äh, äh, tehän olette vastuussa työpaikasta kasvusta, investoinneista, kilpailukyvystä, tämmöisistä erittäin tärkeistä kysymyksistä kansalaisten ja talouden, taloutemme kannalta. Ja tällainen rakentavan vuoropuhelun osalta avainasemassa. Herra varapuheenjohtaja, tässä on lähinnä kolme asiaa, jotka meille ovat tärkeimpiä entiset tämä teollisuuden kehittämisohjelma. Se on ihan uusi. Ja tässä varapuheenjohtajan kanta tietenkin on olennainen. Muistetaan, että tässä osa Euroopan komissiosta 5, 6, 7, 8 komissaaria on siinä tiivisti mukana. Ja, ja nämä vielä meidän teollisuuspolitiikasta avoimena vastaamatta tällainen Itren kysymyskin teollisuuspolitiikasta on niin ikään puhuttu. Sitten 2020 vuoden jälkeiset ohjelmahankkeet tässä teidän salkussanne, vallankin tietysti meidän kannalta. Meidän pitää tässä olla nyt valmiita pyrkiä lopet saamaan valmiiksi nämä, nämä seitsemän tulevan vuoden budjetointitouhut. Eli ni, niistä, eh, niistä nyt lähinnä tietysti olisimme kiinnostuneita kuulemaan, mutta on toki kaikki muukin, mitä teidän salkkuunne, taikka kenen eh, muuten meidän valiokuntamme toimivaltaan kulmat asiat ovat tietenkin mielenkiintoista kuultavaa meille kaikille. Olkaa hyvä, herra Katainen members. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät äh, jäsenet, on aina ilo olla täällä ja saada mahdollisuus keskustella teidän kanssanne näistä neljästä asiasta, työpaikoista, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä. Ja myöskin näistä aiheista, jotka puheenjohtaja juuri mainitsi. Minä puhun hiukan laajemmin aluksi talouden suurista trendeistä, joilla tulee olemaan vaikutus meidän talouteemme ja myöskin teollisuuteemme, sillä meidän täytyy tunnistaa, mitkä ovat suuret trendit, jotka muuttavat tapaa, jolla työpaikkoja syntyy, ja tapaa, jolla kasvu voidaan tukea ja mitkä trendit tulevat eh, haastamaan nykytilanteen, sillä me emme voi eh, teollisuuden eh, kilpailukykyämme parantaa tai enemmän kasvua olettaa yrityksiltä, elleivät nämä ole ainakin näiden voittavien megatrendien puolivälillä. Euroopan unionin talous ja teollisuus kohtaavat kolme samanaikaista muutosta, teknologian suuri ähm, mullistus, kansainvälinen kilpailu ja tämän lisäksi kil- kestävyyshaasteet. Nämä haasteet eivät ole haasteita vain meidän teollisuudellemme, vaan globaalista ajatellen kaikille. Meidän täytyy myöskin olla tietoisia kyllin rehellisiä myöntämään, että se politiikka, joka saattoi toimia 20 vuotta sitten, tarvitsee muokkausta niin, että ottaisimme huomioon tulevaisuuden teollisuuden ajavat voimat ja yhteiskunnan muutoksen. Digitalisaatio ja energiatehokkuus ovat näitä, mutta niitä on enemmänkin. Uskoakseni globaalin talouden suuria megatrendejä tulee olemaan kiertotalous. Se on jo muuttumassa todellisuudeksi ja uusi liikemalli on jo muodostumassa. Meidän täytyy varmistaa, että Euroopan unioni on tämän liikkeen kärjessä. Mitä nopeammin näin voimme tehdä, sitä parempi se on pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi me tarkastelemme mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle ja on hienoa, että näihin mahdollisuuksiin tartutaan jo Euroopan unionissa tämä tulee muuttumaan todellisuudeksi, kun me saamme sellaista lainsäädäntöä aikaan, joka ottaa kiertotalouden todellisuuden huomioon ja saa enemmän mukaan. Tämän lisäksi keinoäly tulee olemaan suuria muutoksia. Vaikka Eurooppa on ollut vaatimattomampi tällä alalla tähän mennessä, me olemme nyt valmiina ottamaan kiinni. Meillä on pääomaa, meillä on osaamista, meillä on suuri tutkimusyhteisö ja nämä asiat tulevat ajamaan meitä eteenpäin ja tulemme löytämään uusia ratkaisuja. Te saatatte pohtia, mitä komissio tekee asialle, kuinka voimme tehdä yhdessä yhteistyötä ja varmistaa sen, että Euroopan unioni on ohjaajan paikalla, kun globaaleja megatrendejä ajetaan. Komissio on koko kautensa ajan koordinoidut ja tarttunut strategiseen lähestymistapaan ja määritellyt prioriteettejaan, investointisuunnitelma, digitaaliset sisämarkkinastrategiat, pääomaunioni ja liike-elämän trendit. Me olemme keskittyneet näissä asioissa tiettyihin seikkoihin, joista yksi on aina ollut Euroopan teollisuuden kilpailukyky. Viime syksynä me hyväksymme uuden äh, teollisuuspolitiikkastrategian, joka tarkoituksena oli tukea teollisuutta sopeutumaan ja innovoimaan erityisesti robotiikan, esineiden, internetin, tekoälyn, biotalouden ja uusien energiajärjestelmien aloilla. Nämä ovat uuden teollisuuden aikakauden pilareita. Menestyksellisen teollisuuspolitiikan rooli on luoda parhaat mahdolliset puitteet teollisuudelle ja vahvistaa sen mahdollisuuksia kasvaa ja innovoida. Osa näistä ponnistuksista äh, keskittyy tekoälyyn. Komissio tulee antamaan tiedonannon tällä viikolla liittyen äh, Ai, teknologiaan. En voi paljastaa kaikkia tämän tiedonannon osasia nyt, mutta varmaan on se, että komissio tulee kantamaan oman osansa alalla, erityisesti kasvattamalla rahoitusta alan tutkimukseen ja tukemalla pk-yrityksiä, kun nämä tarttuvat uuteen teknologiaan ja myöskin varmistamalla, että meillä on soveltuvalla säännöllinen puitteisto olemassa. Hyvät jäsenet, teollisuuspolitiikkaa strategiamme linjoilla. Tulevassa tekoälyä koskevassa tiedonannossa komissio myöskin käsittelee biokemiapolitiikkaa, joka liittyy kiertotalouteen. Muistatte, että tämä politiikka ähm, alkoi vuonna 2014 ja me tulimme tarkastelemaan nykyistä strategiaa kiertotalouden näkökulmasta ja kestävän talouden näkökulmasta. Komissio on tästä syystä käynyt läpi aikaisemman strategian tuloksia ja löydökset Karas Moidas esitteli viime marraskuussa. Näihin tuloksiin pohjaten ja julkisiin kuulemisiin sekä muuhun toimintaamme pohjaten me olemme nyt biotalouden suunnitteluvaiheessa. Ja tässä yhteydessä ITRE olisi myöskin omine panoksineen hyvin tervetullut. Biotalouden rooli kasvaa jo tällä hetkellä. Biopohjainen talous vastaa noin kolmea miljoonaa työpaikkaa. Meillä on biotaloudessa yhä hyvin paljon mahdollisuuksia. Voimme elvyttää paikallistaloutta, erityisesti maaseutualalla, kuten myöskin työllisyyttä eri sektorien läpi pitkän aikan välin kumppanuus alalla todennäköisesti kasvattaa lisäarvoa ja tuo kilpailukykyisiä uusia ratkaisuja markkinoille ja samalla auttaa kiertotalouden toimintasuunnitelman toteutumisessa. Tämä on win-win tilanne, jossa kaikki voittavat. Osana ponnistuaksemme kehittää kehittää teollisuutta tulevaisuudessa. Haluaisin mainita myöskin tässä yhteydessä Euroopan puolustusteollisuusohjelman ja vuoden 2020 jälkeisen kauden ohjelmia koskevat valmistelut, joista komissio tulee piakkoin antamaan julkilausuman. On selvää, että Euroopan täytyy reagoida nopeasti ja vahvasti erilaisiin turvallisuusuhkiin, joita se kohtaa tällä hetkellä. Viittaan tässä yhteydessä esimerkiksi hybridiuhkiin, ähm, epävakaalla naapurustoalueella tai terrorismiin. Tar- suurempi eurooppalainen yhteistyö on ainut tapa kohdata nämä uhat uskottavalla, tehokkaalla tavalla. Siksi yhteistyön kasvattaminen tulee olemaan tulevaisuudessakin Euroopan unionin politiikan keskiössä. Tarvitsemme lisää yhteistyötä puolustusalalla. Se on selvää. Tämä puute arvioiden mukaan maksaa veromaksajille vuosittain 25-100 miljardia euroa Euroopassa. Hyvin paljon puolustusmenoja voitaisiin säästää voimavarojen yhteiskäytöllä hil- osana pakettia Euroopan komissio julkaisi suunnitelmansa, jonka tarkoituksena on vahvistaa hankinta-alaa. Siihen lisääntyy työkalupakki hankintavälinen osalta. Tämä on tuottanut jo tulosta ja osoittaa, että yhteistyö ei ole vain mahdollista, vaan että myös se voi saada jopa kiitosta. Ensimmäinen näistä palkinnoista tuli 15 eri jäsenmaita edustaville. Kuten tiedätte, vuodet 2019-2020 tulevat olemaan Euroopan teollisuuden Teemon vuosi, joiden tarkoituksena on kasvattaa erilaisia kapasiteetteja, myöskin prototyypit mukaan lukien. Tämä työ on nyt käynnissä sekä neuvostossa että parlamentissa. Olen luottavainen, että kolmikantaneuvotteluissa hyödyllinen ratkaisu tulee löytymään, jotta voimme nämä mm, valintakelpoiset toimijat määritellä paremmin, kuten myöskin erityisesti säännökset, joilla pyrimme turkimaan PK-yrityksiä alalla. Olen tietoinen siitä, että tämä on erityisen hankala kysymys ohjelman rahoitukseen liittyen parlamentin ja neuvoston välillä. Komissio on valmis auttamaan siltojen rakentamisessa eri kantojen välille, mutta jotta tämä olisi mahdollista, me tarvitsemme parlamentin liikettä myöskin kompromissiratkaisua kohti. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluaisin sanoa muut, sana sen vuoden 2020 jälkeisen ajan monivuotoisesta rahoituskehityksestä. Tiedän, että tämä valtuuskunta valmistautuu jo tulevaisuuden keskusteluun koskien tulevaa monivuotoista rahoituskehystä. Tässä yhteydessä meillä on vielä monia avainkysymyksiä avoinna. On tärkeää, että monivuotinen rahoituskehys tulevaisuudessa heijastelee poliittista kunnianhimoa. Te ymmärrätte, Tiedätte, että tässä tilanteessa en voi olla kovin yksityiskohtainen puhuessani tulevasta ehdotuksesta, mutta täällä on muutamia universaalisia seikkoja, jotka ovat selviä. On selvää ensinnäkin, että Euroopan täytyy jatkaa investointeja niille aloille, joilla eurooppalainen investointi on kaik- lisäarvo on kaikkein korkeinta, kuten esimerkiksi innovointi tai teknologinen johtajuus. Nämä asiat tulee ottaa huomioon talousarvioissa tulevaisuudessa. Emme saa kuitenkaan talousarvion rajoitteita unohtaa, ottaen huomioon myöskin ne, jotka aiheutuvat Ison-Britannian erosta. Meidän täytyy pystyä tekemään enemmän vähemmällä ja vivuttaa Euroopan talousarviota mahdollisimman paljon. Tästä syystä me kehittämme Invest EU-käsitteen. Me rakennamme esiirin menestykselle ja kokemukselle yksityisen pääoman liikkeelle saattamisessa. Me haluamme tehdä tätä työtä laajemmin tulevassa muutossa rahoituskehyksessä. Suurin ero tällä kertaa on se, että tämä ei tule olemaan ad hoc-väline, eli niin, että me leikkaisimme jostakin talousarvion osasesta ja siirtäisimme rahoituksen toisaalle, vaan tämä tulee olemaan rakenteellisempi lähestymistapa. Euroopan Ähm, bisneksen tukeminen ja eri politiikan tukeminen vaatii äh, hyvin merkittäviä investointeja. Näitä investointeja ei voi julkinen sektori yksin kantaa. Tästä syystä me kehitämme integroidun keskitetyn rahoitusvälineen käsitettä ja esiiriä ähm, entuudestaan yhdeksi monitahoiseksi välineeksi. Me peräänkuulutamme tehokkuutta Eli tilannetta, jossa voisimme rahoittaa enemmän vähemmällä käyttämällä vipuvoimaa hyväksemme. Vain tällaisella lähestymistavalla voimme parantaa rahoitusmahdollisuuksia. Julkinen rahoitus ei yksin yksinkertaisesti tule riittämään. Ajatuksena on käyttää yhtenäisiä sääntöjä eri ohjelmille. Nykytilanne ei ole optimaalinen. Meillä on hyvin paljon rahoitusvälineitä, jotka tähtävät samoihin tavoitteisiin ja ne kuitenkin käsitellään yksittäin. Meillä on esimerkiksi seitsemän erillistä pk-yrityksiä tukevaa välinettä. Yksi väline olisi poliittisestikin houkutteleva, sillä se tekisi Euroopan unionin investoinnit näkyvimmiksi. Ottaen huomioon mielenkiinnon, joka tähän välineeseen kohdistuu myöskin parlamentissa. On ehkä hyvä nyt sanoa, mitä meillä ei ole tarkoituksena toteuttaa. Haluan olla selvä sananen, tämä ei ole mikään ansa. Tässä ei pureta val- valiokuntien tai keskuspankin valvomismahdollisuutta päinvastoin, vain instruments based on trend. Tämä ei ole trendipohjaisen väline. Euroopan unionin ähm, rahoitus tarttuisi vain niihin tapahtui, tilanteisiin, joissa ähm, voimme saada pääoma tuloa, jos rahoitusvajetta on olemassa. Me haluamme luoda mahdollisuuden yhdistää esiiriä yhte, ohjelmiin mutta tämä tulee olemaan täysin vapaaehtoista. Mitään riskiä siitä, että kansallisien kuoriin tarvittaisiin äh, mm, esirin yhteydessä ei ole. Me tarvitsemme yhdet yhtenäiset säännöt, että tämä olisi mahdollista. Tämä ei tule muuttamaan nykykuvaa monimutkaisemmaksi. Meidän tavoitteemme on yksinkertaistaa äh, ja luoda ohjelmille mahdollisimman yksinkertaiset säännöstöt, eikä päinvastoin. Arvoisat jäsenet, Halusin sanoa sana sen kaupasta, mutta haluaisin jättää enemmän aikaa keskustelulle, joten ellei joku ole vielä kuullut, haluaisin kiinnost- teille ilmoittaa, että olemme saaneet viime lauantaina sopimuksen aikaan Meksikon kanssa. Meillä on nyt modernimpi kauppasopimus siis sekä Meksikon että Kanadan kanssa ja kuvittelisinpa, että tämä ei ole mikään yhteensattuma. Meillä on siis syytä olla tyytyväisiä. Tämäkin on hyvin tärkeä väline teollisuudellemme eh, ja paljon suurempi mahdollisuus meille myydä tuotteitamme. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia, herra Katainen. Nythän meillä tietysti on tarjottu mahdollisuudet eh, Pohjois-Amerikan suunnalta. Se ei välttämättä ole ihan samalla suunnalla ajattelut kuin ajattelu kuin aiempina vuosina, mutta pääaiheet ovat sanat. Sitten valiokunnan edustajan, edustajien puheenvuoro puolueryhmittäin kansan puolesta, puolueesta ensin. Herra Ero. Um, kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja. Niin, herra Katainen, te puhuitte teollisuuspotikan strategiasta ja aivan oikein siitä, mikä merkitys innovaatioilla on – mutta jos katsotte lukuja, kasvavin sektori Euroopassa on teollisuus. Ja mä olen pyytänyt toisaalta että teidän kolleganne ei ole ryhtynyt esille. Mä ajattelen, että tänä vuonna kasvuaste on 2,9 prosenttia ja tämä kasvu on jatkunut jo 10 vuotta. Mikä on teidän odotuksenne kun otatte esiin parlamentin ehdotuksia, jotka koskevat teollisuuspolitiikkaa luovalle teollisuudelle. Minun toinen ajatukseni on, että ajatellen, että vuonna 2020, kun 2020 strategia tulee päättymään, komissio ja neuvosto ovat päättäneet käyttää innovaatioihin 3 prosenttia BKTstä, ja luvut tälle vuodelle ovat noin 1,9-2 prosenttia, alle 2 prosenttia. Ja teoreettinen luku, joka tulisi jäsenvaltioista ja ajatellen sitä, mikä olisi osuus Euroopan budjetista, mutta osa Euroopan budjetista 3 prosenttia varten olisi 195 miljardia euroa. Kysymys kuuluu tässä, että ajatellen sitä, että parlamentti on ehdottanut 120 miljardia, joka edes vastaa tätä kunnianhimon tasoa, joka on yhdessä esitetty. Kuulemme nyt, että kunnianhimon tasoa alennetaan. Herra Oettinger teki esityksen, mutta nythän on sitten tässä kuitenkin on menossa hiukan sivusuuntaan budjetin osalta. Mikä on siis teidän odotuksenne? Ja kolmas kysymykseni, mitä tulee rahoitusvälineisiin? Puitelman puitteissa INEFIN on ollut kaikkein joustavin näistä rahoitusvälineistä. Se on nimenomaan osoitettu tutkimukselle ja kehitykselle, pienemmille yrityksille ja pienille keskuksille yrityksille, mutta säännöt sen osalta ovat kaikkein joustavimmat. Voitaisiin jopa sanoa, että tämä johtuu siitä, että parlamentilla ei ole tähän kovinkaan paljon sanottavaa, tai voidaan sanoa, että siksi, että komissio on kovin paljon tähän sanottavaa. Se on kuitenkin hyvin joustava väline, ja näemme nyt, että integroituna laajempaan, sen integroituna laajempaan yhteisö, yhteyteen, joten merkitsekö tämä sitä, että me olisit yhdet säännöt kaikille, vai säilytetäänkö pienempien välineiden eh, joustavuus, tämän sateenvarjon alla, joka olisi tätä suurempi, uudempi, useimmat uudemmat puitteet. Kiitos. Thank you very much. Kiitos tästä, kollega. Seuraavaksi äh, Carson Ruiz äh, SNDstä. Kiitos komission jäsen. Hyvää iltapäivää. Ja onnittelut sopimuksesta on saavutettu äh, Meksikon kanssa. Tämä oli välttämätöntä, hyvin tärkeää Euroopan unionille. Minulla olisi hyvin konkreettinen kysymys, joka koskee sitä, että sertifioidaan geneerisiä lääkkeitä niiden valmistamista, niin kuin tiedätte, vuosi 1993 lähtien on tutkimukseen, jonka on tehty nyt Euroopan komissio todettu, että tämä yritysten siirtyminen Euroopan unionin sisällä alueella Euroopan ulkopuolelle, että tämä miettii sitä, että voitaisiin tuottaa saman aikaan kuitenkin tunnustetaan myönteinen vaikutus, joka voisi olla sillä, että voitaisiin lopettaa tällaista tässä suojelua. Joten tämä merkitsee sitä, että kysymys on siis ongelmasta, joka ei liity välttämättä teollisiin tekijänoikeuksiin, vaan kysymys on enemmänkin teollispolitiikallisesta kysymyksestä, Tämä voisi olla myönteistä esimerkiksi sitä, että voitaisiin vien, harjoittaa vientiä, mikä on hyvin tärkeä. Tästä epäilystä komissio pitäisi jättää välttämään välineet niin, että tämä olisi todistettu mahdollisimman pikaisesti, mutta pitäisi tutkia niitä mahdollisuuksia, joita tämä tuotanto mahdollistaisi niin, että voitaisiin tuoda markkinoille geneellisiä tuotteita mahdollisimman nipaisesti sen tien, kun patentin suoja-aika on päättynyt. Se nimittäin 2008 tehty selvitys osoittaa, ja tätä kautta voitaisiin lisätä huomattavasti säästöjä eh, terveydenhuoltojärjestelmissä, joka merkitsisi lukuisia miljoonia, miljoonia euroja vuosittain, joten eh, kuuden vuoden, kuuden sen kun eh, patentit päättävät, pitää huolehtia siitä, että olisi olemassa geneerisesti näitä tuotteita liittyvästi markkinoilla ja saataisiin aikaan todella säästöjä, niin kuin sanottu, Euroopan unionin alueella. Ja tämän selvityksen vaikutusarvion tuloksen tutkinut, milloin tullaan panemaan toimeen lainsäädäntöä tällä alueella, nimenomaan jotta Euroopan eh, teollisuus voisi olla tällainen geneisten tuotteiden valmistajana ja voisi ehdottaa tuotantoa sellaisia maita varten kuin miksi Intia tai Kiina. Tämä oli se, mitä minä, minä haluaisin kuulla vastauksen. Thank you very much, Matt. Kiitos tästä. ECR-stä herra Tosanovski. dotaz a e, to na základě toho, jak jste... Minulla olisi vain yksi kysymys, jonka haluaisin esittää. E, tuossa johdannossanne, e, komissaari, puhuitte kolmesta pääsuuntauksesta, päätrendistä. Puhuitte Euroopan kilpailukyvystä ensinnäkin. Ja äh, tässä herää kysymys että nyt, että kun pyrimme tätä hallinnollisesti hillitsemään, niin ei, ei tilanne sitten käynyt siihen, että me kilpailukykyämme pikemminkin heikennämme, jos me tarpeettomasti panostamme tällaista hallinnollista valvontaa sen tärkeyttä vaikka, erityisesti vaikkapa nyt energiaunionin kysymyksessä olisi. Nyt ollaan menossa tilanteessa, toisin kuin tässä aika inspiroivassa äh, tilanteessa, joka on tähän asti on valinnut. E-mail on ennustuksia, ennustuksia äh, pitkä, pitkälle eteenpäin äh, jos ajatellaan tätä innovaatiota, teknologiaa, uusia teknologioita, kuten nyt se erotette, edellyttävät investointeja – eikä niinkään sitten tällaista eh, pitkän aikavälin eh, tilastollista ohjenuorastoa. Minusta tämän näin pitkällä aikavälillä emme näe, eh, tässä kyllä pääse puusta pitkään, jos ajatellaan juuri innovaatioita. No, Kiitos. Minulla ei ole mitään kysymyksiä yhdestä syystä, nimittäin minun täytyy mennä toisen kokouksiin, olisi epäkohteliasta poistua eikä odottaa vastaustanne, niin mutta muutama kommentti. Kiertotaloudesta sanoisin, että tämä oli hyvin esitetty kommentti muistaville sen päivän, jolloin te otitte esille tämän paketin täysistunnossa. Ja nyt on vaikutelma, että komissio on todellakin ottanut asian oikealla hetkellä esille. Olen yhtenä esittelijänä ITREN sisällä näistä asioista. Meillä on siis vakaa pohja asiassa, mutta tietysti mutta ajattelutapa, se on se, mikä tässä on suuri haaste. se katsoa yhdessä sitä, miten me voimme todella saada kiertotalouden toteutumaan jäsenvaltioissa, nyt kun meillä on olemassa säädöspuitteet, koska selvästikin ajattelutapa muuttuu hyvin hitaasti ja vain muutamassa jäsenvaltiossa ehkä tulevaisuudessa esirillä voisi olla merkitystä. Ajatellaanpa vaikka prosenttilukuina sitä, miten paljon me olemme sijoittamassa kiertotalouteen, mutta kuitenkin myöskin tiedottaminen eh, esiristä ja ne uudet haasteet, joita on, ja se, että sanoitte, että haluatte pohtia uudestaan omia politiikan prioriteetteja, niin ehkä tämä olisi mahdollisuus kommunikoida tästä asiasta. Ja sitten toinen asia, monivuotinen rahoituskehys, johon te viittasitte, ja jälleen kerran puhuitte prioriteeteista, Minun mielestäni elementti, joka on myöskin merkittävä, olisi ehdollisuus, koska aina kun voimme, meidän tulisi ottaa käyttöön ehdollisuutta, niin että me todella ajamme kohti niitä tavoitteita, joista puhumme. Ehdollisuus on kielteistä myönteistä, joka tapauksessa sen tulisi toimia. Ja minulla on yksi asia mielessä, joka liittyy tavallaan Toiseen asiaan on joukko jäsenvaltioita, joidenkin pitäisi saada aikaan tuloksia omissa uudistuksissaan ja rakenteissaan. Ja tämä on asia, jota ette mainitse, mutta minusta tämä on avainkysymys ja ehdollisuus tässä mielessä on erinäisten resurssien osalta sellainen, että se voisi edistää tätä. Sitten vielä kaksi, kolme vielä kohtaa. Hallinnollinen taakka on asia, jonka osalta on nähty edistystä, on nähty myöskin kulttuurin muutos myös komission sisällä, myös täällä parlamentissa. Ehkä, ehkä mistä paljon, mutta olen kuitenkin optimisti. Meidän ei kuitenkaan pidä huijata itseämme, pitää tunnustaa, että samaan aikaan hallinnollinen taakka on kasvanut, me emme ole vähentäneet sitä. Joten pohjimmiltaan – meidän tulisi katsoa, miten me voisimme ottaa käyttöön välineitä, jotka varmistaisivat sen, että me vakautamme sen jossakin, jollekin tasolle. Se on lisääntynyt huolimatta kaikista niistä ponnisteluista, joihin komissio on ryhtynyt. Tämä on vaarallista. Mitä tulee sitten puolustukseen? Minä sanoisin, että olen tästä aivan samaa mieltä. Pitäisi kuitenkin katsoa laajemmin se, mikä on se kompleksi, mikä tähän liittyy, mitä julkiset hankinnat, se voisi olla yksi tapa toimia tässä. Tutkimus on sitten toinen alue. Teollisuus sinänsä, minä en sitä nyt katsoisi sen kummin, mutta siis liikenne, digitaalinen alue, energia, infrastruktuurikysymykset, niitä kaikkia voisi komissiokin ottaa esille silloin, kun se pohtii kysymyksiä. Aikasystä joudun lopettamaan tähän, mutta varmastikin tulemme jatkamaan mielemme työtä näiden prioriteettien parissa teidän kanssa. Madame. Kiitoksia tästä. Sitten edustaja Lopes Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Katainen siitä, että olitte tänään täällä iltapäivällä. Minä haluaisin eh, kuulisista tendensseistä ja muista, mutta on yksi perusta asioita, josta et ole puhunut tänä vielä ollenkaan, ja nimittäin osallistuvuus, kansalaisten mukaan ottaminen kaikkeen tähän tulevaisuuteen, josta, jota te meille esittelitte. Kysymys on pelkästään siitä, että me elinimisoimme pois kaiken vanhan, mutta me anna kuitenkaan eh, riittävää vastausta niistä uusista kuiluista, joita on syntynyt, joita välittömä digitaalinen aika ja uudet teollisuuden mallit tuovat tullessaan. Kysymys on hyvin yksinkertainen. Miten tämä yhteis, mikä on yhteiskunta on meillä? Maailmanlaajuinen kilpailukyky ei voi olla syy sille, että vaan heikennetään oikeuksia. Ja se on juuri se, mitä tällä hetkellä on tapahtunut Euroopassa, on tapahtunut vuosien ajan. Miten rakentaa tätä Eurooppaa? Se ei voi olla sitä, että keskustaa teollistetaan sillä sen kustannuksella, että reuna-alueilta teollisuus katoaa. Tämä on juuri se, mitä on tapahtumassa rahastoilla, kuten esirillä. Siinä tapahtuu keskittymistä keskuksiin ja reuna-alueilta teollisuus katoaa. Se, että budjetti pienenee, se varmaankaan ei vastaa niitä kunnianhimoisia vaatimuksia, joita meillä on Euroopan unionin puitteissa. Tässä se, että puututaan yksityisen tukeuduta yksityisen rahoitukseen, on pelkkää arpajaisvoiton odottamista. Mikä tämä tulee vaikuttamaan teollisuuden yritysten toimintaan? Ja mikä on se vastuu, joka liittyy siihen, että yritykset täyttävät nämä tavoitteet? Ja lopuksi, kun ajatellaan näitä asioita, jotka olette esille tänään, mikä niistä tulee olemaan vastaus 50, eh, eh, prosentille nuoria, jotka katsovat olensa irtautuneita sekä yhteiskunta- että työelämästä, jotka ovat Euroopan tulevaisuus. Kiitos näistä kommenteista, edustaja. Ja muut puhujan vuoron pyytäneet. Eh, edustaja François Kostetton ensimmäisenä sinne listalla. Paljon kiitoksia ja kiitoksia komission varapuheenjohtajalle siitä, että tulette puhumaan meille tästä niin tärkeästä aiheesta yhteiskuntamme kehityksestä tällä hetkellä. Mehän elämme ennen näkemättömien mullistusten aikaa. Olen samaa mieltä siinä, mitä sanoitte kiertotaloudesta, tekoäly todellakin. Tämä on jotakin, minkä suhteen on korkea aika ryhtyä toimeen, sillä muut mantereet etenevät hyvin nopeasti. Ja olisi tärkeää luoda tarpeellinen puitteisto, mutta myöskin rauhoitella tai antaa jonkin verran rauhoittavaa tietoa kansalaisille, jotka ovat hiukan huolissaan tästä kehityksestä ja näistä mullistuksista. Minä löydän mielestäni Tämä on erittäin inspiroivaa, mutta eräät kansalaiset ovat hyvin huolissaan. On tärkeää, että me voimme myöskin pohtia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja pohtia tämän keinoälyn kehitystä. Luonnollisesti haluaisin antaa teidän, teille kaiken tukeni, mitä tulee avaruus- ja puolustuspolitiikkaan. Ja kuulin, että te sanoitte, että että puolustusrahaston talousarvion suhteen parlamentin pitäisi tehdä ponnistus, mutta minä toivon, että myöskin neuvosto tällaisen ponnistuksen tekisi. Meitähän on kaksi neuvottelupöydässä. Parlamentti on aivan solidaarinen ja yhtenäinen puolustusrahaston suhteen talousarviossa. Tietenkin meillä on aivan erilaisia näkökulmia. Kaikkien pitää tehdä ponnistuksia, mutta ei vain parlamentin, myöskin neuvoston ja komissionkin pitää pyrkiä ymmärtämään, minkälaisia takeita parlamentti yrittää luoda tähän tukikelpoisuuteen. Mutta me ehkä pystymme vielä keskustelemaan näistä asioista uudelleen. Äh, teillä on hyvin paljon kunnianhimon aloja, jotka täysin jaan, mutta haluaisin teille esittää seuraavan kysymyksen. Meillä on ollut Pascal Lamin ohjaama työryhmä, joka tarkasteli seuraavaa mm, puiteohjelmaa. Ja tiedämme, että numerisista asioista vastuussa oleva komission jäsen digitaalialasta vastuussa oleva on sanonut, että tämä ala tarvitsee enemmän rahoitusta, mutta minä olen sitä mieltä, että meidän pitää kuitenkin olla kyllin rohkeita ja tuoda nämä kaikki asiat käsittelyyn, jos ja nähdä, onko neuvosto nyt kyllä rohkea lähtemään kohti modernia maailmaa vai jäämmekö me jälkeen. Ja jos näin tapahtuu pikkuhiljaa, meidän mantereemme tulee taantumaan. Eli minkälainen kunnianhimon taso on se, jonka te haluaisitte välittää jäsenmaille? Miten mieltä te olette siitä ja Pascal Lamista? Uh, thank you very much. Kiitos kovasti. Sitten Rosa van Brent. Kiitos eh, komissaarille, että olette tulleet paikalle. Kolme lyhyttä kysymystä vain. Ensinnäkin tietenkin eh, eh, kertaluodelle lämmin tukemme toki. Tämähän on, on aivan olennainen osa tulevaisuuden talouselämäämme. Viime viikolla Strasbourgissa äänestimme tästä, viime, tästä lopullisesta paketista eikä kannata nyt hairahtua luulemaan, että tämä oli tämä, tässä tämä nyt sitten. Siitä nimittäin puuttuu vielä tällainen ekodesign lähestymistapa. Tämä menneisyyden lähestymistapa on ollut erittäin onnistunut siltä osin, että on varmistettu että tuotteiden olevan energiatehokkaita ja näin poispäin. On otettava uusi askel sitten tulevaisuudessa. Millä tavalla te siihen suhtaudutte? mikä, mikä olisi tämä mm, sitten äh, ikään kuin loppuneen sinetti tälle paketille, millainen se voisi olla muodoltaan. Sitten tiedättehän, että meidän poliittisessa ryhmässämme on äh, erittäin tärkeää varmistaa se, että, että, että Siirin äh, pääpaino on ja pysyy näissä kehityksen tavoitte- kehitystavoitteissa – mutta äh, tulevaisuus on kaikkien tavoitteena, mutta joskus täytyy vähän ikään kuin pukata toimijoita, tässä tapauksessa teollisuutta, kohti tätä oikeanlaatuista äh, tulevaisuutta. Jotkut eh, painottavat kestävyyteen, kestävään kehitykseen. Osa teollisuudesta eh, eh, nojautuu tällaisen perinteellisen teollisuuden kivijalkoihin. Se on todellakin tärkeää ja ansaitsee toki meidän, meidän tukemme vankkumatta, ettei pelkästään sitten ajatella vain tätä tulevaisuuden uusia toimijoita. Sitten kenties vähän poliittisempi kysymys. Mainitsitte nämä rahoituskehyksen mm, aika epämääräisen sanakäänteen, joka oli toki odotettavissakin. Olemme lienemme yhtä mieltä siitä, että, että innovaatiossa on päätavoite, kohesiossa, kohesio ja muut kuitenkin tietenkin ansaitsevat oman huomionsa enemmän vähemmällä, se on tietysti iskulause, mutta siihen tietenkin pyrimme. Ja toki omista varoista löytyy jonkin verran ratkaisumalleja ja ulospääsyteitä. Ja toivomme, että komissiolta sitten todellakin lohkea ehdotuksia sen varmistamiseksi, että myös neuvosto on pääsee perille tämän, tämän näistä ajatussuunnista. Kiitos tästä. Sitten listallani niin löytyy nimi. Anglika nibler, Kiitos puheenjohtaja. Ki- herra äh, varapuheenjohtaja, kiitos alustuksestanne. Te äh, ja aloititte näistä megatrendeistä puhumalla, ja täällä jos ajatellaan sitä Eurooppaa ja minkälaista strategiaa sitten äh, komissio noudattaa tässä yhteydessä. Minulla on tässä yksi kysymys siihen liittyen – jos, me tarkastelette tätä Euroopan unionia siltä osin, millä tavalla me olemme, me olemme valmistuneet, valmistautuneet, olemmeko jälkijunassa vai olemmeko eturintamassa vai, vai ylipäätänsä valmiit näihin trendeihin. Meillähän on vuoden kuluttua Euroopan parlamentin vaalit, eh, uutta komissiotakin ruvetaan siinä vaiheessa valitsemaan. Ja tietysti minkälaisen viestin, viestin sitten eh, komissio haluaa jättää kansalaisille, kun jotain parannuksia varmaan odottaa kansa, äänestäjäkuntakin. Eh, mikä on teidän mielestä nyt sitten kolme tärkeintä teemaa tässä, tai kolme tärkeintä viestiä, mitä haluaisitte näiden vaalien alla sitten välittää äänestäjille, kansalaisille? Thank you very much. Kiitos tästä. Sitten Roland Martin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen, olen täällä vasemmalla. Kiitoksia, että esittelitte visionne Euroopan tulevaisuudesta. Me kaikki olimme juuri Strasbourgissa, en tiedä olitteko Strasbourgissa tällä kertaa, mutta äh, siellä herra Juncker puhui hyvin mielenkiintoisesti, kun ähm, hän puhui Euroopan tulevaisuudesta. Äh, siellä presidentti Macron sanoi, että haluaisi eurooppalaisen äh, vallan, joka voi suojella kansalaisia, sillä meillähän on uhkia ympärillämme, mutta nyt tuntuu siltä, että kansalaisia ei kyllä ole kyllä vuosikymmenin kuunneltu. Haluaisin puhua tässä asiasta, joka on ehkäpä tabu tai perisynti teille, kun tämä on melkein uskonnollista ajattelua. Nimittäin tämä maantieteellisen markkinan määritelmä. Tiedämme Euroopassa hyvin, että meillä on tilanne, jossa jos jollakin yrityksellä on 30 prosenttia markkinoista, sitä pidetään dominoivana markkina-asemana. Ja kun te sanotte, että te haluatte puolustaa teollisuutta, me annamme perusteollisuudellemme nyt aivan tarjottimella tämän kansainvälisen tilanteena, mutta todellisuudessa mehän käydämme kiinalaisten ja venäläisten kanssa kilpailua ja he eivät kunnioida minkäänlaisia sääntöjä. Ja samaan aikaan Kiina alumiinimarkkinoilla ja rautatiemarkkinoilla on yli 50 prosenttisesti markkina-asemassa maailmanlaajuisesti. Sillä on siis yli 50 prosenttia puolet maailman markkinoista. Kysymykseni on siis seuraava. Koska me tulemme käsittämään sen, että kilpailu on nyt maailmanlaajuista ja koska te tulette olemaan kyllä rohkea ja toteamaan, että perussopimuksia täytyy muuttaa. Tässä asiassa minua häiritsee se, että te olette täällä ja pyritte sanomaan, että meidän täytyy luoda uusia välineitä, ähm, mutta me olemme kuitenkaan uudistaneet edes näitä vanhoja välineitä, jotka ovat vanhanaikaisia. Ja tiedätte erittäin hyvin, että tällaisissa tilanteissa äh, tuonti tulee tulemaan Euroopan unionin ulkopuolelta teollisuudessa. Hyvä komissiolisen Katainen, olkaa nyt rohkea innovoinnin alalla ja hyväksykää vihdoin se, että sopimuksia täytyy muuttaa ja meidän täytyy muuttaa myöskin sisäisiä kilpailuperiaatteita. Kiitoksia. Well, um, well, important... Tässä muutamia tärkeitä aiheita esillä ja juuri se, että millä tavalla äh, kansan äh, jäsen, jäsen, jäsenmaiden äh, johtavat toimijat tässä voisivat edetä ja ongelmia tarjoutua ratkaisemaan. Energia-ala on tässä esimerkiksi jo yksi ja tämän, näiden siirron ja tuotannon purkaminen oli tuossa yksi esimerkiksi. Seuraava herra, edustaja Vieri. Kiitos, kiitos varapuheenjohtaja on iloinen siitä, että olette paikalla. Meillä on vain yksi kysymys teille tänään. Itressä me valmistaudumme seuraavien puiteohjelmaan. Liberaalina minä uskon voimakkaasti investointeihin, tutkimukseen ja innovaatioon. Ne varmistavat kasvun ja kilpailukykymme pitkällä tähtäyksellä. Sanottuna tämän haluan korostaa sitä ja kysyä, mm, tästä puiteohjelmaa numero yhdeksän. Miten Euroopan komissio näkee budjetoinnin tutkimukseen vuoden 2020 jälkeen? Thank you. Thank you, madam. Tästä kiitokset edustajalle. Herra Koklitschek Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen hiukan vasemmalla. Olen täällä. Niin hyvä komissio, jäsen, minulla on muutama kysymys. Euroopan unionin kilpailukykyyn liittyen. Meidän täytyy käsittää, että monilla sektoreilla, ja tämähän kollega hyvin mainitsi jo, jos tarkastelemme Yhdysvaltoja siellä on epäreilua kilpailua. Epäreilua kilpailua on kuluttajamarkkinoilla myöskin. Näitä tapahtuu Bangladesissa, Koillissa, Kakkois-Aasiassa. Kuinka te uskotte, että voisimme olla tällaisilla markkinoilla kilpailukykyisiä? Anna nyt esimerkin. Jos Tsekin tasavalta, joka ei ole Euroopan unionin kalleimpia maita, jos nyt halut, voitaisiin pieni moottoripyörä valmistaa, sen kaltainen, jota Kiinasta tuodaan, niin pelkät osat maksavat kolme kertaa enemmän tsekeissä kuin tämä koko moottoripyörä, joka ostetaan Kiinasta. Eli miten te haluatte suojella näitä teollisuussektoreja? Ja sitten toisekseen hallinnollinen taakka kasvaa yhä vain kuinka te haluaisitte estää erityisesti tutkimuksen ja kehityksen alalla ja teollisteknisellä alalla sen, että direktiivit täysin sitovat meidät. Ehkäpä teillä on jonkinlainen direktiivien yksinkertaistamissuunnitelma PK-yrityksiä ajatellen, sillä pienen, pienyrittäjän pitää pystyä selviämään tilanteesta tavalla tai toisella, jos me haluamme häntä rohkaista. Ja sitten jos me ajattelemme mm, Intiaa, Kiinaa, meidän täytyy luoda tiukempia ehtoja muovijätteen viemiselle. Tämähän on aiheuttanut suuria ongelmia. Onko meillä sellaisia ohjelmia, jonka tarkoituksena olisi rohkaista – ei vain muovin lajitteluun, muovipullojen, eri väristen muovien lajitteluun, vaan laajemminkin ajateltuna muovin osalta suunnitelmia. Jos meidän täytyy muutaman vuoden päästä pyrkiä käyttämään näitä raaka-aineita, ähm, ja jos niitä ei voida polttolaitoksissa polttaa, auttaa. Meiltä tulee ratkaisu. Tässä en puhunut käyttöön renkaiden kaltaisista asioista. Nämä sektorit ovat erittäin tärkeitä ja me olemme riippuvaisia kolmansista maista jätteiden osalta. Onko teillä jonkinlainen suunnitelma tulevaisuutta ajatellen tässä? Kiitoksia. Selvä. Hyvä. Nyt sitten aika vastauksille ja lisää kommentoille. Kiitoksia. Herra Meele otti tässä Eh, erille, esille kiinnostavan eh, teorian näistä eh, luovasta teollisuudesta. Tiedetään, että mitä meillä jo on pakissa, kosme ja muuta tällaista. Tekijäoikeuden oikeuksien suojeleminen ja tämän tapaiset seikat, niin me ihan täysin valmistautumattomia toki ole pari viikkoa sitten äh, keskustelin niin italialaisten kanssa tästä luova, luovasta äh, sarasta. Juuri siellä nämä tekijänoikeudet nousivat yhtenä tärkeimpänä, nousivat esille. Odot, odot, odotettiin toimia EU-puolelta. Ja sitten toisekseen, äh, että kiertotalous on tällainen päätrendi myöskin luovalla, luovalla alalla ja sanottiin, tai teille totesivat, että he haluaisivat kyllä olla mukana tässä kiertotalouden tuota, ää, perusprosesseissa koska, ja päätöksenteossa, koska haluavat sitten muokata ne omaa alansa tukeviksi myöskin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että monet näistä megatrendeistä tai horisontaalisista toimista voivat todellakin sitten kattaa aloja luovasta sektorista rakennusteollisuuteen ja kaikesta siltä väliltä. Ja, niin, tästä päästään tähän ekodesign-tematiikkaan. Se hän on hyvä esimerkki siitä, miten me voimme tarkastella erilaisia asioita myönteisellä silmällä ja tuo, luoda siitä sitten eh, eh, rakennusaineita sitten eh, myöskin luovalle teollisuudelle. Mitä kestävämpiä nämä tuotteet ovat, sen arvokkaampia ne ovat tässä arvoketjussa. Ja jos näiden koko tämän direktiivin soveltamisalaa voidaan laajentaa. Itse niin asiassa en myöskään tiedä vielä koko ehdotuksen julkaistumisaikaa, mutta sitä nyt työstetään hikihatussa. Kuitenkin jos ajatellaan, siltä sit sieltä sitten syntyy pohja globaalille standardille, eli että kaikki eh, Euroopan markkinoille tulevat tuotteet sitten alistetaan meidän standardimme ja ne, niiden on täytettävä ennen, ennen kuin ne markkinoille pääsevät. Ja näin sitten sit saadaan myöskin tällainen viitekehys Euroopassa tuotettaville tuotteille ja mahdollisimman, niiden mahdollisimman, kor, mahdollisimman korkealla laadulla. Hyvät ajatukset ovat tässä kalliit ja tervetulleet, kun olette asiantuntijoita tässä. Ja me tässä ajatellaan tällä Euroopan teollisuuden prototyyppiä siltä osin, kun ajatellaan, että arvo, siinä on oltava pal- iso lisäarvo kaikessa siinä, mitä Euroopassa tuotetaan. Ja, ja siihen tarvitaan tietysti ohjenuoraa. Öö, öö väkin, niin, ne ovat kalliit. Tekijän, tekijänoikeudet ja tämä kiertotalous ovat kaksi peruspilaria. Sitten monivuotisesta rahoituskehyksestä hmm. tästä yhdeksännestä osiosta eri, ymmärtän, ette, ettei minulla ole tässä kaikkea sieltä tietoa, mitä minusta haluaisitte nyt lohkevan. Meillä on joulukuun, toukokuun toinen päivä luvassa ehdotus tästä monilta osin Raha raha tulee vähemmän nyky, kuin nykyisessä kehityksessä. Toisaalta, toisaalta on tulossa sitten uusia Horizon 2020, ja me saa varmaan uusia varoja, uusia resursseja, ei välttämättä niin paljon kuin olisi kaipailtu niissä monin tahoin, mutta kumminkin jotakin, Erasmus niin ikään. Monet joutuvat pettymään, koska joutuvat äh, häviävät, menettävät tukeaan tai sitten eivät saa lisää niin paljon kuin olivat äh, toivoneet. Mutta tämä nyt on tämä reali, realiteetti kuitenkin monet äh, jäsenmaat vastustavat vahvasti sitä, että EU, EU-budjettiin lohkaistava BKT-osuus kasvaisi ollenkaan koska eivät oikein miellä, että jotkut asiat sitten olisi kuitenkin helpompi toteuttaa EU-budjetin kuin kansallisten meno, tulo- ja menoarvioiden kautta. Sitten tämä Invest EU-hanke. Me äh, tavoittelemme sellaista rahastoa, jossa olisi sellaisia neljä peruspilaria tai autalaista ikkunaa. PK, kestävä kehitys, kestävä investointi ja, sitten se, ja sosiaalinenkin neljäs nyt karkasi puhujan muistista. Mutta kuitenkin äh, jokainen näistä pyrkii siihen, että, että suoraa rahoitusta näillä sitten heruu. Parlamentti ja meidän pääosastamme sitten suunnittelevat yhdessä sen, mitä painotetaan. Jos olisi yksi, yksi asetus voimassa, niin meillä on monimutkaisia välineitä ja hyvin hankalasti käytettäviä välineitä tällä haavaa. Ja sitten jatkoa silmällä pitää, pitäisi ottaa mahdollisimman para, mm, hyvä malli, parhaat mahdolliset mallit ohjenuoraksi. Tämä enemmän vähemmällä tavoite on, on tällainen iskulause, mm, lausenomainen ja se on hyvin laajalta, laajalti käytetty ajattelumalli. Mutta mm, otetaan nyt vaikka esille malliksi esimerkiksi. Se on hyvä esimerkki siitä, miten vähemmällä todella voidaan saada enemmän. Tämä, äh, eri budjettikohdista tähän esiriin äh, irrotettu äh, rahamäärä, jos sitä verrataan sitten siihen, mitä sillä olisi siellä erillisesti saatu aikaiseksi, on, on tietenkin selvä esimerkki siitä, että vähemmällä voi saada aikaan enemmän, kun ne voimat yhdistetään. Me haluamme äh, mobilisoida yksityisen pääoman aina kun mahdollista. Ja äh, jolloin, jos se ei ole mahdollista, niin sitten tietysti tästä yhteisestä budjetista irrotetaan rahaa. Sitten tämä äh, patent, ylimääräinen patenttien öö, patenttisäädöstä, jossa näistä patenttioikeuksista luovutaan silloin esimerkiksi eh, taikka bio, eh, eh, vaihtelut sitten otetaan tässä huomioon. Me emme halua kaikkeen puuttua. Patentin pituushan on innova, innovaatiohankkeelle aivan olennaisen tärkeä, mutta tänä päivänä ongelma on se esimerkiksi, että, että kun kun, kun tämä suojeluaika loppuu, päättyy, eurooppalaiset yritykset eivät heti voi alkaa käydä kauppaa kolmansien maiden kanssa, mikä taas sitten on asia Euro- kolmansissa maissa sijaitsevien eurooppalaisten yritysten alalta. Eli emme me halua tähän ylipäätänsä sorkkia tämä koko patenttilainsäädännön patenttien keston sinällään, mutta haluaisimme sitten näille yrityksille, jotka toimivat EU-ssa, saada sitten tasavertaiset toimintaedellytykset kuin niille, jotka toimivat tuolla kolmansissa maissa sillä hetkellä, kun tämä patenttisuoja laukeaa. Eli siis tällä pyritään ainoastaan parantamaan vienti, vientimahdollisuuksia ja sitä kautta sitten varmasti monet jäsenmaat tästä kyllä saavat ihan konkreettistakin hyötyä. muuten saattaa, saatatteko te tämän, että Esir on, on, on, on to, toiminut aikoin hyvin semmoisilla sektoreilla, jossa markkina takapakit ovat olleet tavanomaisia. Kreikka, Viro, Bulgaria, Portugali neljä ja Espanja viideksi, viidenneksi suurimmat käyttäjät näistä, näistä rahoitus, tätä rahoitusmuotoa käyttävistä niillä sektoreilla, joissa markkinat ovat äh, pettäneet pahiten. Nyt sitten jos ajatellaan tätä äh, äh, esir kakkosta ykköseen verrattuna, panostamme kestävään kehitykseen. 35 niin, prosenttia rahoista menee suoraan ilmastonmuutossopimusta tukeviin hankkeisiin energiahankkeista kiertotalouden erillishankkeisiin, mitkä sitten tukevat näitä yleisiä toimintatavoitteitamme myöskin. Ja, ja mikä sit, mitä tämä komissio sitten jättää perinnöksi seuraaville teollisen kehityksen saralla? Minä jo mainitsin kiertotalous. Minä, olen, minä uskon uskon siihen kun vuoreen. Se, että me, jos mikä antaa meille kilpailuedun tulevina vuosina, kun, jos meillä on sitten hyvä salliva sääntelyverkosto sitten. Sitten vielä tämä kasvua, ei yksin, yksinomaan tuottavuutta tukeva teollisuuspolitiikka. Sitä pitää käyttää kasvun aikaansaamiseksi. Ja kolmas elementti oli sitten vahvistaa yksittäisten yhteiskuntien vasta- sietokykyä. Eli keskityttäisiin korkealaatuisempaan koulutukseen. Meidän pitää varmistaa se, että me mm, mm, koulutetut yksilöt ovat joustavia, kykeneviä vastaamaan haasteisiin. Tässä on kysymys muustakin kuin teollisuuden kilpailukyvystä, mutta myöskin siis nimenomaan yhteiskuntien kestokyvystä. Jos se verkko pettää, niin järjestelmä pettää. Ja kaikki tämä nivoutuu, kiteytyy tavallaan koulutuksen tehokkuuteen ja korkealaatuisuuteen. Sitten muutama kysymys kil- vielä äh, kilpailupolitiikka. Minä en ole tässä mikään erityinen asiantuntija, mutta moniin, monien, äh, ajo, mon, monien muidenkin suusta olen kuullut samanlaisia ajatuksia kuin teiltä äsken. Oletteko äh, Rove Stakerin kanssa esimerkiksi käyneet näistä keskusteluja? Ellette, niin ottakaa ihmisen häneen suoraan yhteyttä. Hänen, hän on kykenevämpi vastaamaan paremmin kuin mitä minä Herra komissaari. Anteeksi, hyvä komission jäsen. Minun on pakko keskeyttää. Tämä on hiukan epäkohteliasta, mutta te ette voi näin vastata. Te olette varapuheenjohtaja. Tehän olette yksi niistä henkilöistä, jotka aina tiukasti vastustavat näitä maantieteellisten sääntöjen muokkaamisia. Eihän näin voi vastata. Tämä on mahdotonta. I don't know why you say... En tiedä, miksi, millä perusteella äh, väitätte minun ja säännönmukaisesti vastustavan näitä, näitä relevantin markkina-asioita. En ymmärrä kyllä muista, että missä yhteydessä olisin voinut jotain tämän suuntaista sanoakaan edes. Kuten tiedätte, äh, äh, äh, kilpailun ja muiden välillä on palomuuri me emme osa, osallistu mitenkään, on sitten oikein tai väärin, näiden asianmukaisten markkinoiden ja niiden arviointiin äh, äh, liittyviin arviointiin. Se, mikä tänään on relevanttia, ei välttämättä ole sitä enää huomenna kuten sanoin, puhukaa suoraan kilpailukomissaarin kanssa. Hän tietää näistä asioista paljon paljon paremmin kuin minä. Ja keskusteluhan on tietenkin jatkuttava. Eli semmoinen näkemys minulla sitten eh, kilpailu, eh, eh, kustannuskilpailu. Sehän on tietysti ajankohtainen kysymys. Se on, meidän jäsenmaidemme pitää ottaa huomioon nämä, nämä seikat. Ei tästä nyt Euroopasta varmaan saada halpa tuontimannerta väkisinkään. Ei meidän myöskään tarvitse sitten pelkästään suojella kuluttajia näiltä halpatuonnilta. Jos kerran vastaava tuote on kalliimpi Euroopassa, niin niin äh, se on valitettavaa, mutta me, meidän pitää yrittää saada tähän lisää arvoa. E, eilen kuului juttua, että, että oli esimerkiksi Ukrainan sat, satamien käytöstä ja siellä oli kaksi yritystä, yritystä äh, äh, satamaa, e, e, anteeksi, puhuttiin nosturista, eurooppalaiset. Tämä yksi satama halusi ostaa sitten 30 prosenttia kalliimmat satamanosturit kuin tuolla Kiinasta olisi saanut. Ja näin sitten pystyvät ennaltaehkäisemään näitä satamanosturien kohtamia ongelmia tulevaisuudessa. Eli hinta ei nyt ole ainoa tärkeä, ainoa tärkeä muuttuja tässä. Sitten nämä muovit. pari viikkoa sitten saimme muovistrategiamme valmiiksi. Siinä on tarkoituksena luoda paremmat sisämarkkinat jätteelle, muovin laatu, määrä harmonisoida, koska kierrätys ei voi onnistua. Kierrätys ei tänä, päivänä, kierrätys ei tänä päivänä onnistu, koska muoveja on niin kovin monenlaatuisia. Jos teitä tämä oikeasti kiinnostaa, lukekaa tämä muovistrategiamme. Eh, kannattaa, siihen kannattaa perehtyä. Olemme saaneet siitä hyvää palautetta paitsi täältä Euroopan parlamentista, myöskin itse elinkeinoelämältä. Eli meidän pitää luoda tässäkin luoda tehokkaat kiertotalouteen perustavat muovimarkkinat, jotta sitten kykenemme huolehtimaan myöskin muovin, muovijätteestä. Ja samoin sitten huolehtimaan paremmin suhteesta näiden ulkovaltojen kanssa. Kiitoksia tästä. Kiitän, kiitän teitä kovasti, herra varapuheenjohtaja, näistä kommenteista, vastauksista, Hyvin kiinnostavaa keskustelua kaiken kaikkiaan ja suhtaudumme vakavasti neuvoihinne ja, ja ajattel, kun ajattelemme tätä kilpailupolitiikkaa noin laajemminkin, ja kenties sitten komissaari Vestager voisi olla tässä olla mielenkiintoinen <clears throat> vieras. Voisi kenties paremmin sitten vastata näihin kysymyksiin, koska ei tämä ole ensimmäinen kerta Hitlerin historiassa ollenkaan, kun tämänkin tyyppisiin ongelmiin haluamme pureutua. Kiitoksia vielä kerran vastauksista. Ja sitten nähdään taas seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Uh, hello, once again. No niin. Hei taas, Barbara Täällä on ta- tässä taas kerran vierassamme esityslistan kohta kuusi Euroopan unionin energiainfrastruktuurin liittyvät investointihankkeet. Mietintö luonnoksen käsittely Komissio on äh, antanut viime vuoden lopulla äh, määräyksen äh, kumota tämän asetuksen, jolla näistä investointihankkeista on komissiolle ilmoitettava, jos siis näistä energiaa. Tämä on ensimmäinen, ensimmäinen alustava käsittely tässä tämä on normaali lainsäädäntöjärjestys tässä kysymyksen. Edustaja, olkaa hyvä. No Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todellakin lyhyt luonnos, mutta olin olen siitä, että voin esitellä sen tässä nyt tämän ohjelman puitteissa, jossa se on työstetty uudestaan. Kysymys on tehdä päätös siitä, että hyväksytään asetusella kumotaan toinen säädös, mikä vähentää byrokratia, mikä on hyväksi kansalaisten elämälle helpottaa samoin yritysten palvelujen tarjoajien toimintaa. Kiitän nyt jo hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa – Meillä on ollut lukuisia keskusteluja avustajien tasolla, ne ovat suuneet myönteisesti ja uskon, että valitsee pitkälti yksimielisyys siitä, että pitää saada parempaa lainsäädäntöä Refitin puitteissa. Lyhyesti tarttuisin tähän asetukseen, josta on kysymys nimittäin siihen, että mahdollisesti kumotaan asetus, joka koskee tiedonantoja investoinneista energiainfrastruktuuriin EU-ssa. Tämä hyväksyttiin helmikuussa 2014. Sen tavoite oli saada aikaan tiedon saatavuutta ennakoitavissa kehityksestä, tuotanto ja tallentakapasiteetista eri energiamarkkinoiden sektoreilla, jotka ovat tärkeitä EUlle, jotka ovat tärkeitä tulevalle investointi- ja energiapolitiikalle. Sen jälkeen kun tämä on olemassa, jäsenvaltiot ovat kolme kertaa raportoineet 2000 2012 ja 2015, ja komissio sitten on Refitin puitteissa antanut tehtävän teettää kolme ulkoista selvitystä, jolla on tutkittu tätä asetusta 2016. Tämä siis tapahtui, tämä selvityksen teko. Siitä piersettiin julkinen kuuleminen 12 viikon ajan, joka päättyi huhtikuussa 2016. Ja lyhyellä yhteenvedolla, mutta marraskuuta 2016 tämä sitten esiteltiin, joka johti onnistumaan niihin tuloksiin, joista me nyt keskustelemmekin, ja ne olivat siis sitä, että tutkijat oli tar- että on päällekkäisyyttä raportointivelvollisuuden osalta, joka liittyvät tähän asetukseen, ja niihin raportointivelvollisuuksiin, jotka liittyvät suhteessa eh, sähkö- ja kaasuentsoon, ja muu tieto, jota jäsenvaltioista on välitetty tämän asetuksen mukaisesti, on ollut helpommin saatavissa muista lähteistä, esimerkiksi eurooppalaisten siirtoverkkooperaattoreiden ja osalta verkkojen rakentussuunnitelmista ja myöskin erilaisten huoltoyritysten ja kansallisten sektorikohtaisen kehityssuunnitelmien myödossa. Se on myöskin komissiota järjestelmän puitteissa, joka liittyy energiamarkkinoiden seurantajärjestelmään, joka kerää säännöllisesti markkinatietoa. Se, että tällainen päällekkäisyys poistettaisiin, merkitsisi sitä, että raportointivelvollisuutta rajoitettaisiin samoin kuin myöskin tiedon käsittelyä, vähentää ajatellen hallinnon keventämistä. Ja siksi tämä ehdotus, josta me nyt tänään kyllä ensimmäistä kertaa on sellainen, että se koskee nimenomaan tätä, ja komission ehdotus on, on se, että asetus 256-2014 kumottaisiin? Well, uh, thank you very much. Kiitoksia tästä. Eh, sitten eh, herra Jaavo, teille puheenvuoro. Thank you very much. Eh. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mietinnöstä, mutta haluaisin vielä muutamia epäilyksiä ilmaista liittyen komission aloitteeseen ja tähän mietintöön, joka esittelijä on tehnyt. Jos katsomme hiukan taaksepäin, tämän säätelyllisen aloitteen taustaa alun perin. Ähm, parlamentti ja komission tuomioistuimen, koska oli sitä mieltä, että asetuksen oikeusperusta oli väärä. Euratom-sopimus ei ole sopiva oikeusperusta rakentaa energiaan liittyvää raportointijärjestelmää. Tämä tuomioistuin tapaus äh, oli sellainen, että Euroopan, uni, Euroopan parlamentti sen voitti. Meidän linjamme mukaisesti tuomioistuin oli sitä mieltä, että oikeusperustaa pitäisi vaihtaa. Mikä sitten oli komission reaktio tähän parlamentin voittoon tuomioistuimessa? No, sen reaktio oli kumota asetus eikä hyväksyä sitä, että tällä asetuksella pitäisi löytää oikeaa oikeusperustaa. Komissio vain halusi hylätä koko asian. Uskon, että tässä kierretään äh, tuomioistuimen päätöstä, eikä oikein ymmärretä, äh, mitä tuomioistuin päätöksellään tarvi, tarkoitti. Tässä on kolme argumenttia kumonamisen kannalta. Ensinnäkin se, että päällekkäisyyttä tämän raportointivelvollisuuden suhteen esiintyy. Tässä he viittasivat, kuten mainittua, aikaisempiin verkostoihin, jotka tekevät raportoinnin, mutta olen sitä mieltä, että raportointivelvollisuus eurooppalaisen asetuksen kautta, sellainen, joka annetaan jäsenmaille, ei ole jotakin, mitä voitaisiin korvata sellaisten verkostojen avulla, joihin liittyy yksityisiäkin yrityksiä välillä. Eli olen sitä mieltä, että olemassa olevat raportointivelvollisuudet eivät ole täysin päällekkäisiä. Me voimme tarkastella sitä, kuinka voisimme parhaalla tavalla yhdistää nämä kaksi asiaa, mutta mielestäni ratkaisu ei ole tämän asetuksen hylkääminen. Toinen argumentti oli se, että meillä on jo kolme raportointi toimia ja että tietoa on kylläksi. Olen sitä mieltä, että näistä kolmesta vain yksi on ollut käytössä vuoden 2014 tämän asetuksen voimassaoloajan jälkeen. Ja esimerkiksi energiaunioni ei kuulu tähän, eli en usko, että nykyisten eh, sääntöjen mukaan saamme kylliksi tietoa. Ja sitten kolmas argumentti, jota käytettiin, oli se, että toimeenpanossa asetuksen osalta jäsenmaissa oli tiettyjä vaikeuksia. Tätäkään minä en voi ymmärtää. Jos komissiolla on ongelmia tai vaikeuksia toimeenpanna eurooppalaisia asetuksia jäsenmaissa, reaktio ei ole se, että kumotaan asetus, vaan se, että ajetaan jäsenmaita toimeenpanemaan asiaa paremmin. Uskoakseni tässä on hyvin paljon puhetta paremmasta säätelystä, mutta välillä tässä tapauksessa ja muissakin säädellyissä asioissa Euroopan unionissa ratkaisu on parempi toimeenpano, eikä se, että tuhotaan olemassa olevaa lainsäädäntöä tai asetuksia vain siksi, että meillä on ongelmia toimeenpanna niitä. Eli olen sitä mieltä, että tässä ei todellakaan tarvita kumoamista. Päätän tähän puheenjohtajan pian. Ratkaisu ei ole kumota tämä asetus vaan tehdä työ loppuun asti ja parhaalla mahdollisella tavalla tuomioistuimen päätöksen mukaan ja Euroopan parlamentin kannan mukaan toimia. Tämähän kuvattiin aikaisemmin. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos kovasti näistä huomioista. Entäs sitten Euroopan komission? Onko teillä Rova Eva Gerhards Energiasta ottamaan kantaa. Tämähän on tietysti tärkeä meille. Voitte nyt esittää oman näkemyksen. Kiitoksi. Rova edustaja Gerhards joutui poistumaan. Minä puhun hänen mm, puolestaan nimissään. Niin ensinnäkin tietenkin kiitän me tätä valiokuntaa siitä, että se on ottanut komission ehdotuksen kommentoidakseen ja on sitä valmis tukemaan. Aina tässä pyritään hankkiutumaan eroon asetuksesta ensinnäkin, joka, jota pidämme vanhentuneena, ja toisekseen, joka mielestämme vain lisää toimijoiden taakkaa ihan turhan päiten. Ja ihan vielä lopuksi äh, mainitsin, mainitsisin, ettei äh, komissio todellakin äh, ei tähän ryhtynyt mitenkään kevein, kevein mielin ja noin vain ohimennen, vaan suoritettiin erityisen tarkat vaikutusarvioinnit ja siinä tehtiin eh, kaiken kaikkiaan laajahko selvitys sitten näistä raportointitavoista ja eh, tyylistä energiasektorilla, joka sitten 2016 marraskuun tätä hyvän hallinnon eh, säädöspakettia pakettiin sisältyi. Savorolle ja pariin kysymykseen myöskin vastaukset. Ensinnäkin en, se, arviot ja päät, no, jotka perustuvat tähän itse asetustekstiin ja toisaalta sitten tähän mahdolliseen uuteen asetukseen, jota nyt sitten tietenkin ehdotetaan e, siitä, että, että mitä me mielestämme siinä näimme parantamisen varaa. Ei tämä ole pelkästään nyt vaan sitten ihan vaan lainmuutosta lainmuutoksen takia. Kyllä on perusteltu näkemys. Ja sitten Toisekseen se, millä tavalla voida pureutua sitten asetuksen puutteellisuuksiin kumaamaan sen, sen sijaan, että sen täytäntöönpano olisi tehostettu esimerkiksi. No itse asiassa, jos tässä olisi nyt ollut pelkästään täytäntöönpano-ongelmia, jotka joontuivat sitten itse, itse sen asetuksen tekstistä ja siihen liittyvistä rajoituksista, joissa arvioitiin näitä kapasiteetteja, ne eivät ole sellaisia asioita, joita jäsenmaat kykenevät edes tarjoamaan mitään arvioita tästä kapasiteetista riittävän täsmällisesti ainakaan, joka, mikä olisi ollut tietenkin tarpeen sitten meidän ää, tarkoitusperiemme täyttämiseksi. Eli, ää, eli tässä oli tällaista turhaa aikaista tiedon ennakointia, joka teki sitä epäluotettavaa. Sitten toisekseen nythän meillä on sitten muka, vain tietoa ainoastaan yksityisiltä toimijoilta. Ja tämän kumottavan asetuksen osaltahan oli tarkoitus toimijoiden antaa sitten tiedot jäsenmaille ja jäsenmaiden sitten taas edelleen meille. Nyt, nyt ymmärsimme, että nyt komissio näiden tämmöisen kehityksen jäljiltä voikin sen sitten saada suoraan toimijoilta, eikä tarvitse sitten näiden erilaisten välikäsien kautta. Meillähän on tämä seurantavirasto, jonka kautta pääsemme suoraan näiden faktojen lähteille. Eli operaattorit voivat meille suoraan ilmoittaa nämä tarvittavat tiedot ei, ei tässä muuta. Edelleen vielä kiitän sitä, että komitea valiokunta suhtautuu näin myöntämielisesti tähän meidän ehdotuksemme. Kiitoksia tästä näistä, ka, kaikista näistä kommenteista. Esittelee vielä loppukaneetti. Niin, sekä herra Jaapurille että komission edustajan esittää kiitokset lausunnosta. Minä herra Jaavorin kanssa kävin keskustelua aiemmin ja varjostelija on tehnyt tarkistusesityksiä määräaikaa on 26. päivä ja toivon, että saamme yhdessä hyvän tuloksen. Thank you very much. Kiitos äh, Barbara. 26. Äh, huhtikuuta torstaina kello 12 mennessä äh, muutosehdotukset 19. päivä kesäkuuta. Äänestys itsessä ja sitten äh, syys, syyskuussa kenties pääsemään äänestämään täysistunnossa. Hyvät ystävät, kiitoksia äh, läsnäolosta, kiitos näistä keskusteluista tänä päivänä. Huomenna 9.10 äh, koordinaattorit tapaavat suljettujen takia, takana, mutta kymmeneltä sitten ITREN äänestyssessio. muistuttaisin nyt vielä kerran siitä Ähm, huomisesta kello 13.30-14.30 välisestä äh, tilaisuudesta, jossa energia, äh, unionin äh, komitea, parlamentaarinen yhteistyökomitea pitää täysistunnon. Ja se on tämä ITREN komitean tauolla. Siellä on voi lounastarjolla kolme E3 salissa. Eli on, sinne on hyvin näppärä hakeutua ja edellytän, että te olette siellä paikalla tässä täysistunnossa huomenna. Ja, ja kuten sanottu, kymmeneltä äänestyskortit täällä. Nähdään huomenna.